Hyvät kollegat, nyt olemme täällä koolla yhteiskokouksessa talousarvion valvontakomitean ja talousarvion valiokunnan kanssa. Keskustelemme hyvin merkittävästä asiasta, sillä puhumme varainhoitoasetuksen yksinkertaistamisesta. Tämä yhteinen kokous tähtää siihen, että saamme komission ehdotusta tarkkailla jälleen. Sen olemme saaneet viime vuoden marraskuussa ja siinä puhutaan varainhoitosäännön asetuksen soveltamisesta unionin talousarviossa. Ja tämä kahdessa osassa järjestetään tämä kokous. Ensiksi kuulemme tästä lausunnosta esittelijät Gresle ja Ashworth sitä esittelevät ja sen jälkeen keskustelemme asiasta ja paikalla on komissio sekä tilitarkastustuomioistuimen edustaja. Ja sen jälkeen tuosta kolmesta lähtien me sitten keskustelemme asiasta ja kuulemme tilintarkastustuomioistuinta ja sen jälkeen kuulemme eri suunnista saa tänne saapuneita, eli kansalaisjärjestöistä, virastoista ja erityisvirastoista, ja näitä tässä käsittelemme sitten erityiskohtia. Ja vielä huomauttaisin, että tämä lopullinen lausunto hyväksytään taukokuun 11. päivä tänä vuonna, ja tarkastukset Pitä, tarkistukset täytyy jättää huhtikuun kuudenteen päivään puolen päivän mennessä. Ja näin ensimmäistä luonnosta on käsitelty jo kertaalleen molemmissa valiokunnissa ja näin sitten lopullinen teksti saadaan viisi assosioiduissa valiokunnissa 54. artiklan mukaisesti puheenjohtajiston yhteissopimuksessa. Ei tässä on Agri, Regi, Emple, Itre mukana ja Tran myös. Ja näin Vladimir Manka on demareista, Ines Ajala Sender on tässä mukana, kansan puolesta, kansanpuolueen puolesta Sarvamaa Nelsmi Ali ja vihreistä Indred Tarand ja Baron Staes ja vihreistä Iriada ja FDDstä Marko Valli. No, no niin, nyt aluksi haluaisin pyytää esittelijöitä aloittamaan. Hyvä. Esittelijä, voitte aloittaa. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin Toivotan tervetulleeksi talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet paikalle. Olen esittelijänä ollut tässä kysymyksessä jo vuosia. Tämä auttaa paneutumaan tähän asiaan kunnolla. Kiittäisin myöskin varjoesittelijöitä. Ja olisin todeta, että kaikkiin meidän kaikkien on täytynyt tehdä ahkarasti työtä ja täytyy tätä työtä vielä jatkaa, koska komissio on tehnyt monia ehdotuksia muutoksiksi tähän tekstiin. Komissio on työstänyt tämän tekstin uuteen uskoon ilman, että se on selittänyt, miksi se on näin tehnyt. Tämä oli minulle hyvin hankala tarina. Oli vaikea etsiä uusia tekstin kohtia ja verrata niitä alkuperäiseen tekstiin ja miettiä, miksi vanha teksti oli muutettu uudeksi Tätä joudun pähkäilemään pitkään. Lisäksi komissio viittasi siihen, että varhaisessa vaiheessa täytyy huomata virheitä ja epäsäännönmukaisuudet. Olemme tehneet tämän kohdan nyt sellaiseksi, että siinä on palattu alkuperäiseen. Tilintarkastustoimisto on viitannut siihen, että, että tämä paneeli, joka näitä asioita hoitaa, siellä on erilaisia tehtäviä ja kyse on myöskin instituutioiden, instituutioiden riippumattomuudesta. Siksi halusimme kumota tämän komission ehdotuksen. Toinen seikka on se, että tämä on tehty 200 tarkistusta, joitakin teknisiä puhdistuksia. Tämä on suurin osa tarkistuksista, tämä näiden suurimman osan tarkoitusperä. Jotkut on laitettu hieman uuteen uskoon ja sitoumusten osalta olemme paneutuneet sitoumuksiin ja myöskin maksumäärärahakysymykseen. Olemme myöskin poistaneet kaiken se, mikä liittyy talousarvon valvontavaliokuntaan tai budjettivaliokuntaan, koska komissio on antanut joillekin toimijoille sellaisia valtuuksia, jotka kuuluvat budjettivaliokunnalle. Sen kun tapasimme varjoesittelijää, että halusimme palata aiempaan. Budjettivaliokunnalla täytyy olla samat valtaoikeudet kuin aiemminkin, niihin ei saa puuttua. Keskustamme myöskin tästä sihteeristön kanssa ja varjoesittelijän kanssa. En usko, että meillä on oikeus poistaa parlamentilta oikeuksia, koska meillä on vain yksi parlamentin sukupolvi. Meidän jälkeen me tulee uudet parlamentaarikot. Meidän täytyy pitää kiinni parlamentin oikeuksista. Kollegat saavat, saavat tämän asian eri tavalla, mutta ei meillä ole oikeutta luopua oikeuksistamme vain siksi, että meidän elämämme tästä helpottuisi. Tämä osoittaa, minkälaista problematiikka liittyy yksinkertaistamispyrkimyksiin. Se, mitä ensinnäkemältä näyttää parlamentin kannalta yksinkertaistamista, ei välttämättä ole yksinkertaistamista. Olemme palanneet aiempaan joissakin kohdin näistä syistä myöskin lukuisat säännökset, jotka nykyisessä valtioparantoasetuksessa, jo, joita hoidetaan delegoitujen säännösten kautta. Näissä olemme monessa palanneet takaisin alkuperäiseen järjestelmään. Ne ovat erittäin tärkeitä niiden toimijoiden kannalta, nämä säännökset, jotka pistävät taloussuhdetta täytäntöön. Ja mitä konkreettisemmat ohjeet, sitä vähemmän tulee ohjelmien hallinnoijien puolella hukka työtä ja raha menee hukkaan. ja jotkut ohjelmat ovat loppuneet ja ei tiedetä, mitä ne on tapahtunut. Pyydämme komissiolta täsmäisempää tietoa tällaisista ja odottelemme, että täten autamme niitä, jotka tekevät tätä työtä tasolla. Avoimuutta ja raportin velvollisuutta on vahvistettu, varsinkin kun on yhteisestä yrityspuolen raportoinnista ja sitten palvelutasojen sopimukset, service level agreements, eli päästöstä voivat itsenäisesti päättää työstään ja antaa osan työstä muille toimijoille tehtäväksi. Tässäkin olemme pyrkineet sitomaan kollegion noudattaman nykyisiä sääntöjä. Ja sitten kun on kyse uusista rahoitusmuodoista ja toiminnan hyväksyjästä ja sitten näistä kumppanuuspuitteista, niitä on täsmennetty ja nyt otettu suoritusperusteisuus vahvemmasti, vahvemmin otettu mukaan sekä talousarvion suunnittelussa että arviointipuolella. Varapuheenjohtaja Georgieva sanoi meille, että varanotoasetuksen uudistus pyrkii vahvistamaan suoritusperusteista ajattelua vaikuta siltä, että komissio on pistänyt tätä ajatusta vain muutamaan kohtaan, mutta ei riittävästi pyrkinyt tähän suuntaan. Eli tämä suoritusperusteisuus on haluttu ottaa, haluttu ottaa vahvin mukaan. Mutta mitä tämä sitten voi tarkoittaa käytännössä? Tätä täytyy täsmentää. Sitten käytiin pidempää keskustelua varjostelujen kanssa näistä erityisrahastoista, trust fund-rahastoista, joita komissio rakentaa Euroopan unionin ulkopuolelle silloin, kun on kyse toimista EUn ulkopuolella. Nämä pitäisi saada vahvempaan parlamentaariseen valvontaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että komission jotkut oikeudet halutaan rajoittaa. Ja silloin kun perustetaan tällainen erityisrahasto, täytyy muistuttaa mieliin se, että nämä kuuluvat näihin budjettisatelliitteihin nämä erityisrahastot, ja meillä ei mitään vaikutusmahdollisuuksia näiden suhteen. Olemme pyrkineet vahvistamaan parlamentin roolia näissä. Lisäksi näitä lukuisia suosituksia, jotka perustuvat tilintarkastustoimistoimen lausuntoihin. Nämä oli tämän, näistä puhutaan tämän työryhmän loppupuolelle ja myöskin sisäiset tilintarkastuskomiteat ja yhtenäinen tilintarkastus, yksi yhtenäinen tilintarkastus on myöskin otettu esiin ja katsottu, mitä, mihin liittyy eniten ongelmia rahoituspuolella, mitä rahoitusvälineitä on käytetty ja joskus enemmän että lisää annetaan rahoitusvälineisiin rahaa 50 prosenttia. Usein on ollut 50 prosenttia säännetty tukina ja 50 prosenttia lain. Tähänkin täytyy paneutua näin rahoitusvälineisiin. Ja mitä vaikutuksena tarkistuksilla on, sitä ei vielä voi tietää. Meillä on edessä kolmikantakeskusteluta. Lisäksi komission ehdotuksenkaan seuraamuksia ei vielä tunneta. Tällä hetkellä tämä on tämmöistä peliä. Kukaan ei tiedä, mitä tässä tarkistuksesta seuraa. Ja sitten kun se jaetusta hallinnosta ja varansiirrosta kohdasta toiseen ja suorasta hallinnoinnista, silloin parlamentin ja neuvostot ovat hyväksymässä päätöksiä rakennerahastosta. On pyritty siirtämään rahaa esiriin ja nyt tämä mahdollisuus halutaan poistaa. Sen kun parlamentin kanssa tästä keskusteltiin, näin päätettiin. Rakennerahastolla on erilaiset tehtävät kuin esirahastolla. Lisäksi, kun on kyse rakennerahastoasetuksesta ja siitä, mitä sen suhteen tapahtuu, tähän vaikuttaa se, mitä varhaisasauksessa tapahtuu. Sitten tämä cross-reliance-kysymys, keskinäinen luottamustilintarkastuksissa. Kuitenkin EUn täytyy pystyä tarkastamaan, onko sopimuskumppani noudattanut säännöksiä. Joitakin seuraamuksia aina pystyn näkemään ennalta joten komissiolla on raportointivelvollisuus ja tätäkin puolta pitäisi harmonisoida. Komissio voi sanoa, että asia on hoidettu kuntoon. Hyväksymmekö tämän noin vain? Mutta meidän täytyy tietää, mitä tarkoittaa meidän kannaltamme, miten parlamentti saa tietoa, miten tieto virtaa sen suhteen, mitä komissio tekee. Ei yhdellä tässä lauseen pätkällä voi tätä koko ongelmaa painaa villaisella. Olisin toivonut komission ehdotukselta hieman enemmän tässä suhteessa. Lisäksi halusimme mukaan säännöksen, jonka mukaan EU pyrkii estämään pöytälaatikkofirmojen käyttöä. Olen kiitollinen näille asianajaja yritykselle, joka auttoi meitä tässä kysymyksessä. Sitten tämä eri rahoituslähteiden yhdistäminen ja rahoitusvälineiden käyttö. Täytyy tietää, mitä, mitkä, mitkä, mistä lähteistä rahoitusta tulee sitten voittotavoittelemattomuuden periaate. Mahdollisesti tässä täytyy ottaa huomioon tuen suuruus ja toimien suuruus, yrityksen tai organisaation suuruus. Tänään puhuin sosiaalialan kansalaisjärjestöjen kanssa. Tässä tarvittaisiin vielä enemmän työtä ja enemmän tuloksia näiden kannalta katsottuna ja budjettivaliokunnan täytyy puuttua myöskin aika rajoihin, aika viiveisiin, kun on kyse sopimusten teosta. Kiittäisin kollega Ashworthia, koska äh, huon huomot asioista, jotka ovat täysin pöyristyttäviä, joita ei pitäisi tapahtua. Meidän täytyy todellakin saada neuvosto nyt hikoilemaan ja painostaa neuvostoa tätä niin, että meidän vaatimamme muutokset menisivät läpi keskusteluissa ja toivon mukaan saamme hyvän tuloksen keskusteluista. Mutta kuinka hyvä ehdotus sitten on? Suoraan sanottuna olisin toivonut parempaa komissiolta. Olisi ollut parempi, että vähemmän jouduttaisiin muuttamaan asioita ja että todellakin voitaisiin yksinkertaistaa asioita tuen saajien kannalta niin, ettei kaikkea pistetä samaan säkkiin heitä saman säkkiin ja sit, niin, että sitten tämän säkin avaaminen on kovin vaikeaa ja oikeudellinen se viimeinen on hankala. Me olemme hyvin paljon satsaneet aikaa ja energiaa tähän kysymykseen. En ole täysin vakuuttunut vielä siitä, että tämä on suoraan sanottua tämän kaiken vaivan arvoista. Puheenjohtaja, tässä oli oikeastaan kaikki, mitä haluaisin sanoa omalta osaltani. Toteasin vielä, että olisi hienoa, mikäli toinen esittelijä voisi vielä esittää puheenvuoron. Kiitokset, Kresle. Mukavaa, kun olette näin asiantuntija tässä asiassa suorastaan toimitte rahoitussäännösten, asetusten muistina tässä. Ja mitäköhän Ashford on mieltä tästä asiasta? Olkaa hyvä, voitte jatkaa. Chairman. Uh, thank you very much. My... Kiitoksia. Kiitän yhteisesittelijääni. Niin no, no, tämä on helppo tehtävä, koska oikeastaan sanoitte kaiken, mitä itsekin haluan sanoa, mutta yleisesti ottaen periaatteessa olemme tyytyväisiä suuntaan monissakin ehdotuksissa, joita komissio teki. Kuten kollegani Rova Kresle, olen sitä mieltä, että jos tässä olisi tarkoituksena vähentää byrokratista taakkaa, vähentää virhetasoa ja erityisemmin vielä, jos pitäisi helpottaa pääsyä öö, mm, helpottaa helpota toimintaa avunsaajilla, niin se olisi vielä tervetulta. Täällä on muutamia kohtia, joita kuitenkin haluaisin kommentoida enemmän. Ensinnäkin vaikutusarvioinnit. Me pahoittelemme sitä, että ehdot ehdotuksessa oli riittämätön vaikutusarviointivaatimus, ja tämä on valitettavaa, koska siinä ollaan äh, ristiriidassa toimijoiden sopimuksen kanssa, joka meillä on paremmasta lainsäädännöstä, joten me olemme ottaneet tästä osan mukaan tähän mietintöön. Sitten no, Inge Gressle ihan oikein otti esille suorituskulttuurista. Sehän oli tällainen lippulaivahanke aikaisemmalla vaalikaudella. Olen tässä tyytyväinen, mutta mielestäni ihmisten kuitenkin pitää ymmärtää, kun aletaan tarkastella tämän yksityiskohteen, niin tässä on itse asiassa ristiriita suotusperusteisen budjetoinnin ja yksinkertaistamisen välillä, koska kun alkaa asettaa tällaisia avain, avainperformanssiindikaattoreja, niin silloin ei olekaan mistään yksinkertaista kysymys. Päinvastoin me meillä on useitakin kommentteja tästä, ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nämä pitää jotenkin todellakin sisäistää, interna, sisäistää, mutta tästä ehkä tilintarkastajia haluaisi, voisi kiinnostaa hyvinkin paljon tällaiset avain suoritusindikaattorit. Me olemme esittäneet kommentteja tästä jonkin verran. Se sama koskee tätä periaatetta voittoa tavoittelemattomuudesta. Me emme halunneet yksinkertaistamista niin, että se heikentäisi per- pitkäaikaisia budjettiperiaatteita. Me puhuimme tästä aivan erityisesti kollegojen ja varjoesittelijöiden kanssa. Suoraan sanottuna me emme ole vakuuttuneita ehdotuksista, joita komissio on tehnyt. Tämän takia olemme uudelleen ottanut mukaan e-, joukon asioita ja tästä varmaan tullaan paljonkin keskustelemaan, olettaisin. Sama koskee sisäisiä tilintarkastusmenettelyitä me olemme tukeutuneet kovasti tientarkastustuomioistuimeen ja heidän neuvoihinsa lausuntoa laadittaessa, ja siellä oli sellainen tuntemus, että että sisäisen tarkistuksen tarvitaan selkeitä sääntöjä siitä, kuinka nämä elimet perustetaan, kuka niissä on edustettuna, mikä on seuranta, minkälaisia seurantatoimia on tulossa. Sitten vielä viimeinen kommentti liittyy raportointimenettelyihin. Tästäkin olemme keskustelleet tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Minulle tämä on ongelmallista jo vuosien ajan. Me halusimme, että tarkastukset eivät ole pelkästään sellaista, että todetaan, että sääntöjä on noudatettu, vaan halusimme jotakin enemmän, parempaa ohjeistusta, ti- enemmän tietoa, sisältöä parlamentin jäsenille aivan erityisesti. Ja näin ollen me ehdotamme, että tilintarkastustuomioistuin pitäisi antaa yksi konsolidoitu tarkastuskertomus, ja me odotamme tässä lausuntohallinnosta ja laaja yleiskatsosta EUn menoista. Me haluamme arvioidun tason menoista, joihin liittyy epäselvyyksiä ja väärinkäytöksiä, ja me haluamme kuulla myös sisäisestä tilintarkastusprosessista. Joten paljon tässä on tehty työtä. Tämä on hyvin laaja-alainen asiakirja. Ja kun ajatellaan vielä aikataulua, niin siis- aika on ollut aika vähän. Ja tässä oli ehkä hiukan liian vähän aikaa, mutta olen mielelläni täällä tänään keskustelemassa teidän kanssanne ja kuuntelemassa teidän mielipiteitänne. Bien. Merci, monsieur. Kiitokset tästä teille. Näin esittelijät ovat jo kertonut, kertoneet meille mielipiteistään yksinkertaistamishankkeessa. Ja nyt antaisin puheenvuoron seuraavaksi varjoesittelijöille Sarvamaa kansanpuolueen puolesta. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todenteolla kiittää kumpaakin esittelijää ja myöskin komissiota hyvin ahkerasta työstä. Se, että meillä on budjetti ja tiedämme, kuinka sitä käytetään, tämä kaikki vaikuttaa unionin tulevaisuuden muokkaamiseen. Voisin puhua tästä pidempäänkin ja maalailla suuren luokan kuvia, mutta palatakseni nyt itse asiaan. Voin sanoa seuraava. Kansanpuolue tekemillä yhteistyötä esittelijän kanssa, kummankin esittelijän kanssa. Tässä panossa sanon, minkä sanon, että niin kuin me näemme, kun teemme tätä revisiota, ovat äh, se, että ensinnäkin yksinkertaistetaan. Ja erityisestikin haluaisin painottaa sitä, että pitää yksinkertaistaa nimenomaan avun saajien elämää. Tämä on kaikkein tärkein asia tässä minun nähdäkseni. Toinen juttu tilintarkastusten suhteen vastavuoron luottamus. Olemme kaikki samaa mieltä, ja niin tilintarkastustoimikin istuin on samaa mieltä asiasta kuin esittelijät, joten kenties olemme tässä samalla linjoilla. Meidän täytyy päästä siihen, että yksi tarkastus riittää. Tässä siihen hieman enemmän yksityiskohtiin. Kolmas asia sitten sitten suoriteperusteinen budjetointi. Tiedän, että tämä on hyvin vaikea yhtälö, joka tähän liittyy. Mietin tässä vain erästä asiaa. Olemme kaikki samaa mieltä. Tai en tiedä, olemme ihan kaikki yhtä paljon samaa mieltä, mutta mikäli olemme samaa mieltä siitä, että haluamme enemmän tuloksia, tulosperusteista suuntautumista sen osalta, kuinka budjettia käytetään, niin siinä tapauksessa haluaisin esittää jossakin määrin pienen haasteen sen suhteen, mitä Ashworth sanoi. Ehkä minä nyt olen liian optimistinen. Mikäli haluamme tehdä ankarasti töitä tämän yhtälön parissa ja haluamme sekä yksinkertaistamista että tulosperusteisuutta, budjettiin samanaikaisesti, niin loogisesti yksinkertaisesti tarvittaisiin vain myöskin yksinkertaistusta ehtojen kohdalle. Tässä kohtaa tämä yhtälö muuttuu mielenkiintoiseksi. Voisin vielä lisätä, että ymmärrän kyllä ja olen yhtä lailla huolissani siitä, että mikäli me noudatamme komission viitoittamaa tietä ja poistetaan koko joukko asioita varannut-asetuksesta, niin tämä ei välttämättä tee asioista välttämättä yksinkertaisempia loppujen lopuksi. Tämä olisi uusia ongelmia. Mutta mikäli me keskitymme siihen, että ehdollisuutta yksinkertaistetaan varantoasetuksessa ja tavallaan otetaan lusikasta kaksi lusik- sopasta kaksi lusikkaa pois, voidaan lisätä kaksi lusikkaa lisää toiselle puolelle, tulosperusteiseen ajatteluun. Tämä oli minun pähkäilyni tämän yhtälön kohdalla. Tiedän, että on erittäin vaikea yhtälö. Tähän tarvitaan Einstein ja Hawking yhdessä tätä ratkaisemaan. Samaan hengenvetoon olisin sitä pari kysymystä komissiolle tilintarkastustuomioistuimelle tilintarkastustoimiston ei taida olla edustettuna. Ai onko? No hyvä. No kyllä, täällähän on, kyllä he ovat. Mikä ei tuloksia tai outputtia, miksi ei ole määritelty? Tilintarkastustoimiston huomauttaa lausumassaan tästä asiasta. Onko teillä mitään ehdotusta määritelmäksi? Ja toinen kysymys, miksi komissio ei ole ottanut riskiperusteista lähestymistapaa. Tämä liittyy siihen, mitä äsken sanoin, tähän yhtälöön ja siihen, kuinka otetaan jotakin pois ja pistetään sitten enemmän tulosperusteisuutta tilalle tähän soppaan. Kiitos. Drôle de cuisine. Bien, la parole est maintenant à monsieur... Ja sitten kuulemme seuraavaa. Manka, olkaa hyvä obidvom spravodajcom všetci vieme, že to mali veľmi zložité a že to boli úporné, úporné hodiny a dní práce, ktorú museli vynaložiť s tým, že... Kiitoksia puheenjohtaja. Me tiedämme, että tämä on erittäin monimutkainen asia ja tämän asian hoitaminen on vienyt hyvin paljon aikaa ja ponnisteluita. Tänä päivänä emme voi vielä nähdä komission tekemien ehdotusten mahdollisia seuraamuksia, emmekä tiedä, miltä mitä vaikutuksia meidän omasta esittelemme tekemistä ehdotuksesta tulee. Hyvä olisi, mikäli nyt tiedettäisiin jo, mitä tulemaan pitää, mutta näin ei ole. Tämä revisio eroaa aiemmista varantoasetuksen muutoksista, koska nyt haluamme yksinkertaistaa 15 muutakin asiakirjaa. Samoin me tarvitsemme nyt kolme kertaa enemmän aikaa kuin mitä meillä on, mikäli haluamme hoitaa tämän asian vakavasti otettavalla tavalla. Mutta joskus voi käydä niin, että emme löydä sopua ja sitten tarvitaan lisää aikaa ja asia lykkääntyy, jotta ei sitten tehdä virheitä tässä kaikessa hätiköinnissä. täällä budjettivaliokunnassa puoluerajat ylittävällä tavalla täytyy pyrkiä käsittelemään näitä asioita myöskin talousarvon valvontavaliokunnassa. Horisontti 2020 varoja esimerkiksi ei saa ottaa, eikä rakennerahastovaroja esirahastoon, niitä ei pitäisi sekoittaa toisiinsa. Ja entä sitten agri-rahoitus? Kuinka se hoidetaan? ja kuinka ylipäänsä tällä rahoituskaudella saadaan kaikki tarpeet täytettyä. Afetilla on myöskin oma lusikkansa tässä sopassa. Ensimmäisestä tammikuuta eteenpäin meidän pitäisi saada toteutettua ohjelmia. Komissiokin tähän pyrkii. Ja myöskin avunsaajien asema täytyy ottaa huomioon avunsaajat odottavat, että me saamme hyviä tuloksia aikaan tästä keskustelusta. Ja mikäli haluamme hyviä tuloksia tästä keskustelusta, silloin täytyy myöskin täytäntöönpanon puolella saada parannuksia aikaan. se on erittäin tärkeää. Sanoisin vielä erään seikan, joka regivaliokunnassa tuli esiin. Siellä halutaan, että kohesiovaroja ja rakennerahastovaroja ei sekoiteta esirahaston varoihin. Ne täytyy pitää erillään. Tänä päivänä ei vielä kaikkia asioita täsmäisesti ole määritelty. Ei me tiedä, mitä ESIR 2 esimerkiksi tarkoittaa. Meidän täytyy tietää, mitä ESIR 2 tapahtuu, jotta tiedämme, miten nämä varat sekoittuvat tai eivät sekoitu toisiinsa. Edustaja Olbricht jo painotti erästä asiaa, joka minunkin askarruttaa. Hän viittasi siihen, että on pelättävissä, että rahastovaroja jollakin tavalla käytetään muualle ja sitten rikkaammat alueet saavat enemmän huomiota osakseen ja sinne keskitytään enemmän. Komissio sanoi, että rakennerahasto varata satsataan sinne, missä on tarpeen. Mutta tämä on melkoisen huono määritelmä ei pitäisi sanoa, että yleensä on näin, vaan pitäisi sanoa pikemminkin, että mikäli on kyse kohesiomaasta, jolle on osoitettu varoja, niin sitten näiden kohesiomaiden hallitusten täytyy todellakin varat käyttää hyväksi niin, että rahaa ei köyhimmiltä alueilta ikään kuin takauven kautta siirretään rikkaammille maille, jotka pystyvät ne paremmin käyttämään hyväkseen. Olen erittäin iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuin on paikalla edustettuna. Olemme lukeneet tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja voimme sen allekirjoittaa itsekin. Meidän täytyy nyt odottaa tämän työryhmän tuloksia ennen kuin nämä kaikki ongelmat selkeytyvät. Kaikista asioista emme ole samaa mieltä, mutta siitä huolimatta minua kiinnostaisi tietää, mitä komissio ja tilintarkastustuomioistuin tällä tänään tulevat sanomaan. Asioita täytyy kyllä yksinkertaistaa, ei siinä mitään, mutta mikäli nyt palaamme takaisin aiempaan niihin sääntöihin, jotka toistaiseksi ovat päteneet, niin siinä tapauksessa mitään yksinkertaistamista ei saada. Tilanne on erittäin monimutkainen ja meidän ei pitäisi myöskään luopua omista oikeuksistamme, mutta mikäli kaikessa palataan takaisin entiseen, niin ei tämä tuo tulosta. Siksi minä odotan hyvin paljon myöskin tällä, tämänpäiväiseltä työryhmätyöltä. Ja minä erityisesti kiinnostaa se, mitä komissio aikoo sanoa. Kiitokset. Ajala Sender ei näytä olevan paikalla. Nesmi Ali myöskään ei näytä täällä olevan, eli Indrek Tarant. Eipä häntäkään näy. Bartstaes ei hänkään. Nirjada Marko Vallin. Näin olemme jo sitten käynytkin läpi kaikki varjoesittelijät. Fandekamp de Kamp komis, TRAN-valiokunnasta. Olkaa hyvä. puheenjohtaja, kiitoksia. Minulla on kunnia olla rap- esittelijänä 54 säännöstä liikennevaliokunnassa ja aikanaan tulemme antamaan tästä lausunnon, joka tehdään kollegoiden mietintöön siis. Ja ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää molempia yhteisesiteltä yksityiskohtaisesta työstä, jota ovat tehneet. Toivottavasti tämä parantaa myös rahoitusta liikennesektorilla se olisi minun toiveeni. Minulla on kuitenkin yksi kommentti tarkistuksesta numero neljä ja viisi Rova Gresslen mietinnöstä. Olen jo epävirallisesti puhunut hänen kanssaan tästä, mutta tarkistuksissa, tarkistuksissa 4 ja 5 täällä on lause as well as from commercial finance institutions and investors. Ja tämä kuulostaa hyvin paljon sellaiselta, mitä me emme halua, että yksityisen sektorin rahat blokeerataan. Tässä on kyse siitä, että he eivät pysty hallinnoimaan näitä, ei saa hallinnoida näitä EU-varoja. Tässä on samaa mieltä Rova Greslen kanssa, että yksityisen rahan hallinnointi pitäisi pysyä myös Euroopan komission käsissä, mutta miten näitä varoja hankitaan, niin sen pitää olla mahdollista. Ja nyt kysyisinkin Rova Gresseltä ja hänen avustajaltaan, sopiiko tämä huomio tähän kohtaan? Kiitoksia. Kiitokset tästä. Ja Fernandes, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Onnittelut minunkin puolestani esittelijöille. Tottahan talousarviovaliokunta jo tiesi mainiosti, että esittelijät tekevät mainiota työtä. Sama koskee talousarvion valio, valvontavaliokunta, ja tämähän on tietysti merkittävää. Nyt kyse on yksinkertaistamisesta ja siitä, että saamme byrokratiaa vähennettyä. Siihen suuntaan meidän kaikkien tulee toimia ja toivoa, että rahoja voitaisiin käyttää oikein ja avoimesti. Tätä tietysti kaipailemme ja jos sitten ajattelemme rakennerahastoja ja ylipäätään eri rahastoja, niin minua vähän huolestuttaa osa näistä, näitä koskevia tekstejä, koska jäsenvaltiot ovat sitoutuneet käyttämään näitä eri raho- rahastoja kohesiopolitiikankin eteen. Voidaanko nyt tällaista esitettyä hyväksyä. Jos ajattelemme esiriä ja muita vastaavia ja eri rahastoja ylipäätään, kumoavatko ne ikään kuin muut kohesiopolitiikan välineet? Pikemminkin niiden pitäisi jo toimia täydentävänä näihin muihin nähden, jos ajatellaan sijoitusta, josta, joka osa tulee sitten tuota rakennerahastopuolelta, toinen tuli, loppu tulisi sitten jostain muualta. Esimerkiksi Euroopan investointi- ja kehitysrahastosta. Tämä on ollut hyvin merkittävää, kun Euro, esimerkiksi Euroopan rahastoista muun muassa minun maani Portugali on kovasti voinut näin ollen nauttia. Muussa tapauksessa joudumme siihen tulokseen, että me oikeastaan voi rahoittaa infrastruktuuria enää ollenkaan. Entä sitten työllisyysasiat, henkilöstöpääoma, niin poispäin. Täytyisi olla selvät sävelet siitä, miten nyt kohesiopolitiikka ja rahastot toimivat yhteen. Ja myös miten sitten tuo esirahasto tähän kartalle sijoittuu. Ei pitäisi siis luoda mitään hämmennystä ja epäselvyyttä tähän. Eli kun on kyse esirahastosta, niin sen suhde tuohon investointi- ja kehityspuoleen pitäisi olla selkeä niiden täytyisi toimia täydentävinä toimina, eli esirahat rahoittaisi vain niitä, mitä ei sitten rakennerahastoista muuten voida rahoittaa. Eli meidän täytyy pyrkiä luomaan synergiaa ja taata se, että nämä eri hankkeet ovat keskenään koordinoituja jos ajatellaan nyt vaikkapa tämän salin rakentamista, niin esir voisi rahoittaa sitten tämän itse rakenteiden rahoittamista tähän. Tällaisen konkreettinen esimerkin pyrin vain nyt ottamaan esille. Näin asetuksen täytyy taata siis se, että synergioita voidaan käyttää hyväksi. Ja näin saavuttaa sekä kohesiopolitiikan että esirin tavoitteet Kohesiopolitiikalla on tietysti selkeät tavoitteensa sinänsä ja kaikki mahdollinen löytyvä synergia täytyy pyrkiä hyödyntämään. Olisi näin ollen syytä, että meillä olisi rakennerahastopuolella selvä, selvät hankkeet ja sitten selvät hankkeet myös esiriin ja sitten vielä sellaisia hankkeita, joissa os, joista osittain saataisiin varoja toisesta ja osittain toisesta lähteestä. Ajatellaan vaikkapa Portugalia. Meillä noin 150 000 rahastohanketta on olemassa sosiaalispuolella ja sitten tällä kohesiopuolella. Ainoastaan vain siis tällä alalla näin paljon. Eli jos me ajattelemme, miten voisimme ohjata näitä varoja järkevästi, niin me tarvitsisimme niihin varmaan myös lisärahoitusta ja se voisi löytyä tuolta esirin puolelta. Mutta me emme kuitenkaan nyt saa ajautua siihen tilanteeseen, että esir yhtäkkiä korvaisi kohesiopolitiikan tyystin. Se pikemminkin tarjoaa meille parempaa kohesiopolitiikkaa, jotta hankkeet olisivat parempia ja myös löytäisivät toinen toistensa yhteydet ja synergiat myös. Tähän haluaisin kiinnittää huomiota varainhoitoasetuksesta keskustellessa. Eli nämä eri hankkeet ja synergiat pitäisi tosiaan ottaa huomioon. Tämä olisi kaikki, palvelisi kaikkia. Seuraavaksi Olbricht, olkaa hyvä. Oui, uh, président. Uh, I just, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Lisäsin vain pari asiaa. Kaksi tarkistusta, joita tässä on ehdotettu. Olen tyytyväinen tarkistukseen. 109 tarkistusta on kyse. Ja itse asiassa siinä poistetaan mahdollisuus lisävaroja, joita myönnetään jäsenvaltiolle, ajatellen e- esiri riskinkantokykyä. Tämä on erittäin hyvä tarkistus ja tässä on hiukan eri sanamuoto, mutta tässä on vastattu konkreettisiin pyytöön jäsenvaltioista. Näin jäsenvaltiot voivat toimia aktiivisemmin, dynaamisemmin ja joustavammalla tavalla. Ja mielestäni tämä on ihan ok. Tässä ei haluta sallia sitä, että varoja siirtää politiikan talalta toiselle. Sitten yksi toinen mielenkiintoinen tärkeä tarkistus meille on kysymys esittelijöille, koska tarkistus 20, siellä on EUn kriisivaraus, ja kriisivarausta on ehdotettu, mutta se on sitten hävinnyt jonnekin. Nyt meillä ei ole mitään kriisivarausta, koska se hylättiin. Onko nyt asetuksessa tarkoituksena uudelleen ottaa mukaan EUn kriisivaraus tai määritellä tällainen kriisivaraus? Tämä on nyt vain puhdas kysymys. Tällainen mielestäni meidän pitäisi määritellä. Kiitoksia. Si, Kiitokset. Zunächst möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei der Berichterstatterin. Kiitoksia. Kiitoksia myöskin esittelijöille ja varjoesittelijöille. Uskon, että ne, jotka ovat täällä puhuneet, ovat osoittaneet, että hyvin paljon kokemusta – ja he pyrkivät konkreettisiin sanakäänteen. Tämä on erittäin tärkeää. Haluaisin painottaa sitä, että meidän täytyy kerta tehdä selväksi kaikkien ylimääräistarjoitusvälineiden ja vastuualueiden suhteen, joita EU-ssa halutaan perustaa, että joka kerta kun tulee uusia välineitä ja muuta, silloin asia monimutkaistuu ja samalla läpinäkyvyys heikkenee sekä ulospäin että sisäisesti katsottuna kaikki vastavuoroinen rahoitus ja vastavuoroisuus, kaikki mitä tähän liittyy, on jo nyt erittäin monimutkaista. Siksi meidän täytyy siis olla selvillä siitä, että meidän täytyisi siis tehdä tiukka, tiukkoja rajanvetoja. Ei ole hyvä, että tietyt toimet voidaan rahoittaa joistakin, tai joissakin tapauksissa useista rahoituslähteistä, koska tämä hämmentää tilannetta. Tämä hämmentää sitä kysymystä myöskin, päästäänkö rahoituksella annettuihin tavoitteisiin. Hyvä esimerkki on se, jonka Fernandes mainitsi. Jossakin halutaan rahoittaa jotakin, jonkin rakennuksen rakentamista, mutta pitäisi lähteä siitä, että tämä on yksi yksittäinen toimi. Mutta mikäli tässä siis suostus erotetaan esimerkiksi avajaisjuhlallisuuksista ja muista niin tämä tulee hyvin monimutkaiseksi. Kaikki pitää jollakin tavalla rahoittaa, mutta sitten loppujen lopuksi kukaan ei enää tiedä, mitä tarkoitusperiä varten rahoitus annettiin, mikäli rakenteet ja sisustus on erittäin toisistaan. Ja mikäli EU ryhtyy toimeen, silloin täytyy määritellä kriteerit ja sitten vain näiden määriteltyjen kriteerien pohjalta pitäisi toimia, eikä osittain eri kohdassa erilaisten kriteerien perusteella, koska mikäli on useampi, useammat kriteerit ja useampaa rahoitusta, niin silloin läpinäkyvyys kyllä heikkenee. Kiitokset, niin tässä nyt ollaan jo taas käytännönkin kysymyksissä. Minä olen tässä aikaisemmin tehnyt työtä Euroopan rahoituksen piirissä ja me sitten pyrimme saamaan nimenomaan hankkeet muistuttamaan unionin vaatimuksia, mutta sisällöstä se ei sinänsä muuta välttämättä mitään, mutta ohjelma oli niin monimutkainen, että se oli, se oli täysin järjetöntä ja mielestäni juuri tämä on byrokratiaa ja sitä meidän pitäisi nimenomaan pystyä torjumaan. No niin tässä nyt varmaan tämä keskustelu päättyy kohta kello on kolme. Me olisimme ehkä voisineet tilintarkastustuomioistuitakin kuulla, mutta kohtahan he puhuvat muutenkin työpajassamme. Niin, mahdollisesti voisitte vastata molemmat esittelijät näihin kollegoiden asioihin, kysymyksiin. Ja sitten kolmelta varmaan saamme tämän päätökseen. niin haluaisitteko kenties vastata? Vielä Sarvamaa ilmeisesti. Well, I was thinking that if we have time and if uh, the parties... Meillä on aikaa ja osapuolet ovat täällä paikalla, niin olisi kiva saada jonkinlainen vastaus kahteen kysymykseeni. Ja, ich wollte dem Herrn Kollegen Kamps Olisinko sanonut kollega Fandikampille, että tarkistukset 4 ja 5 tietystikin viittavat yksityiseen pääomaan ja sen mukaan saamiseen, mutta kun on kyse hallinnoinnista ja julkisen hallinnon piiriin kuuluvista toimijoista, niin nämä täytyy hoitaa kuntoon sen mukaisesti, mutta mikä tavoittuksena on, tavoitteena on saada yksityistä pääomaa mukaan, niin esiristä ja muista rahastoista sanoisin, että näistä on käyty hyvinkin kiivasta keskustelua. Ja tässä varhaisasetuksessa on sana mei, eli saattaa. Ja oikeudellisesti vastuussa on rakennerahasto puoli. Rakennerahastoasetuksen mukaiset vastuukysymys on hoidettu. Ja nyt pitäisi varannotasetus saada tämän kanssa mukaiseksi. Minulla itselläni ei ollut mitään mielipidettä tähän asiaan. Uskon, että meidän täytyy nyt kiinnittää huomiota tähän seikkaan, koska Mikäli me näin teemme, voimme tällaisten operaation kautta muokata myöskin MFFn otsikoita, muiden rahoituskehysten otsakkeita. Tätä ei millään, missä muuta pitäisi mennä. Tämä on siis absurdia, mutta meidän täytyy selkeyttää asioita entisestäänkin ja pyrkiä välttämään tällaiselta. Ehdottaisin, että Annamme komission edustajille puheenvuoroa, että voi vastata niin kysymyksiin, jotka kollegat esittivät komission suuntaan. Ja herra Ashworthinkin kyllä pitäisi saada vielä puhua. Haluatteko tekin vielä vastata? Thank you, Chair. Um, I would like to say a few words on the... Niin, muuttama sana vaikutusten arvioinnista lyhykäisesti. Niin, tämähän on siis tällainen työkalupakki. Ja näin sitten voidaan valita ne välineet, joita, jotka sopivat parhaiten, joten näin on siis varainhoitoasetuksesta sellaisenaan vaikea tehdä vaikutusten arviointia, koska meidän täytyy jokaista politiikan alaa tutkailla erikseen, ja sehän on sitten aivan loputon suo, joten vaikutusten arvoion eh, on tehokkaampaa tutkailla nimenomaan eh, ehdotusten pohjalta ja oikeusperustan pohjalta. Ja sitten suoritusperusteisuudesta. No tosiaan keskustelua tarvitaan. Me olemme tällaiseen toimintaperusteisuuteen ja suoritusperusteisuuteen kiinnittäneet huomiota talousarviokehyksessä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmien täytyy täyttää tietyt tavoitteet ja olla suoritusperuitoisia ja sitten me arvioimme niitä ja monitoroimme niitä, mutta emme kuitenkaan halua tehdä tästä mitään automaattista järjestelmää. Päätös pysyy poliittisena Siis neuvosto ja parlamentti näistä päättävät ja me haluamme sitten välittää tietoa neuvostolle ja parlamentille ennen päätöksentekoa. Eli emme halua luoda tästä mitään automaattista järjestelmää ja siksi me tarvitsemmekin tasapainoista tietoa tuloksista ja sitten oikea perusteisesta valinnasta, jonka jäsenvaltiot ja parlamentti on tehnyt. No, tämä nyt riittänee meidän sanomaksemme. Kiitokset ja Ashford, olkaa hyvä. Olisiko teillä vastattavaa kollegoille? No, Chairman, I think most of them have been covered, but uh, looking forward to... Niin, suurin osa varmasti on käsitelty, mutta odotan jatkossa mielenkiinnolla tilintarkastustuomioistuimen kommentointia täällä tehdyistä puheenvuoroista. Selvä. No, kellohan on kohta puoli jo kolme, joten tilintarkastustuomioistuin varmaan tänne pikapuoliin saapuu. Mutta nyt esitän, että tämän yhteisen valiokuntakokouksen päätämme nyt tähän, kun olette saaneet esiteltyä lausuntoanne. Ja sitten ryhdymme kuulemaan kutsuttuja. Eli muutaman minuutin tauon tässä pidämme ja sitten viisi minuuttia yli kolme jatkamme täsmällisesti vai jatkammeko oikopäätä? Selvä.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 on nyt ilo Greslen ja minun puolestani kutsua teidät tähän työpajan keskusteluun. Me nyt puhumme varainhoitoasetuksen yksinkertaistamisesta. Komissio on ottanut käyttöönsä parhaat asiantuntijat ehdottaakseen meille tähän uutta yksinkertaistamista, jotta tätä koko menettelyä voitaisiin helpottaa ja me saamme kuulla tilintarkastustuomioistuinta. Se kertoo meille nyt alustavasti tästä hankkeesta ylipäätään ja sen jälkeen kuulemme monia muita toimijoita, jotka kertovat omista ajatuksistaan meidän mielipiteeseemme nähden, kun kyse on tosiaan yksinkertaistamisesta, johon sekä parlamentti että komissio tähtäävät ja erityisesti me sitten kiinnitämme huomiota sidosryhmiin ja muihin toimijoihin, jotka tällaista yksinkertaistamista talousarviotakin ovat odottaneet. Ja tämä nyt vaikuttaa hyvin lupaavalta. Ja nyt sitten toinen puheenjohtaja. Kiitoksia ja tervetuloa kaikille. Kiitos, että olette täällä tänään. Toivon mukaan pystymme nyt parempaa selkoa saada jostakin ongelmakohdista. Esimerkiksi suoritusperusteinen budjetointi. Kuinka se voidaan tehdä täsmällisemmäksi ja paremmaksi? Voidaanko tähän lisätä jotakin, parantaa tätä minun omasta osavaltiostani sattumoisin Baden-Württembergistä tulee ministeriön edustaja, joka on eri mieltä. Ja kannan, annamme myöskin mahdollisuuden eri toimijoille kertoa konkreettisista koimuksistaan. ESIR ja ESIR-rahasto ja rakenne- ja investointirahastot. Niistäkin puhutaan kollega Fernandes voi totea, todeta, että olemme paljon leppoisempia kuin regivaliokunta näissä kysymyksissä. Hienoa, että yhteistyötä voidaan käydä ja ESIR-rahastolle emme halua antaa rahaa rakenne- ja kohesiorahastosta. Tähän suhtaudutaan kriittisesti. Ilpeystäkään siitä, että näitä täytyy pitää erillään toisistaan ja sitten tehtävien ulkoistaminen. Tällaisenkin on ryhdytty. Olemme kiitollisia siitä, että paikalla on myös erillisviraston edustaja, joka edustaa virastojen verkostoa. Hän voi selventää meidän asioita tässä suhteessa. Sitten mielenkiintoinen artikkeli oli, komissio, artikkeli oli komission tekstissä. Sanottiin, että kansalaisilta pitäisi kysyä neuvoa ja näkemystä, kun on kyse budjettipäätöksistä. Tähän liittyvää tarkistusta ei vielä ole tehty. Siksi on erittäin kiitollisia siitä, että tänään voimme hieman selventää tätäkin kysymystä. Mitä tämä voisi käytännössä tarkoittaa? Mitä voitaisiin kirjoittaa tässä suhteessa varantasetukseen, jota kansalaisiakin kuultaisiin? Sitten vielä eräs kysymys, joka tähän omnibus-säännökseen. Konfliktitapaukset rakennerahastoista, kun on kyse, komission ehdotus pitää sisällön tärkeän lausuman sanotaan, että mikä on kyse eturistiriitoista Euroopan tasolla ja että varat sitten ohjattaisiin takaisin jäsenvaltioon. Tämä on erittäin painava kysymys. Meillä on paikalla edustaja herra Wagenknecht Tsekin tasavasta, joka puhuu tästä. Lämpimät tervetuloa toivotukset kaikille. Uskon puheenjohtaja, että nyt voimme aloittaa saman tien tilintarkastustuomioistuimen lausumalla. Kollega Lazaru on tervetullut tilintarkastustuomioistuimesta, saman hänen koko tiiminsä esittelijänä. Ja talousarvon valvontavaliokunnan puheenjohtajana haluaisin erityisestikin kiittää teitä siitä, että olette antanut erittäin käytännönläheisiä, konkreettisia lausumia. Monet niistä on otettu onkeen ja olisin toivonut, että vielä enemmän tarkistusehdotuksia olisi tullut teiltä. Tämä olisi helpottanut meidän elämäämme. Teidän ehdotuksenne on otettu vaarin, niin ne on paneuduttu Ja se, mitä te ehdotatte, eivät ole sellaisia, että me ovat intressit olisivat päällimmäisenä. Näiden etelän pohjalta kuitenkin voidaan työstää meidän omia tarkistuksemme kohdin niillä oli varmaan, että kaikki on hyvin onnistunut toistaiseksi, mutta olemme ainakin yrittäneet. Ja lisää tarkistuksia tullaan varmaan muokkaamaan tämänpäiväisten tulosten perusteella. Herra Lazaru, olkaa hyvä. Mr. Actui, chair of the... Arvoisa puheenjohtaja Rova Gresle, budjettivalvonta, valiokunnan puheenjohtaja sitten yhteisö ja arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitän siitä, että tilintarkastustuomioistuin voi osallistua tähän seminaariin arvokkaiden vieraiden läsnä ollessa komissio esitteli teille kunnianhimoisen e- ehdotuksen rahoitusasetuksen tarkistamisesta. Lainsäätäjällä on valtava tehtävä, sen pitää arvioida näitä tehtäviä ja tämän päivän seminaarissa tullaan käsittelemään tärkeitä kysymyksiä, joihin pitää tarttua tuomioistuin tietää, mitä tarvitaan, kun käy läpi yli 900 sivua tarkistettua juridista tekstiä ja siihen liittyviä selityksiä, kun on on tehty ehdotus rahoitusasetuksen tarkistamisesta. Tulen keskittymään kolmeen avainkysymykseen. Meidän mielestämme sitten tulen lyhyesti käsittelemään kolmea muuta kysymystä ennen kuin esitän pyynnön auttaa meitä, että me voimme auttaa teitä. Ensimmäinen avainkysymys koskee yhden luukun tai yhden toimipisteen kautta tapahtuvaa vastuvelvollisuusraportointia. Meidän mielestämme kyseenalaistamme, ehdottaako komissio todellakin uudenlaista raportointitapaa vai aikooko se vain julkistaa olemassa olevia kertomuksia samanaikaisesti. Meidän mielestämme ehdotus näistä kysymyksistä korjatussa varainhoitoasetuksessa pitäisi olla kunnianhimoisempi ja semmoisia täytäntöönpanna suosituksia, joita me teimme erityiskertomuksessamme koskien hallintoa. Kun näin toimimme, näin komission raportointi tulisi nykyaikaan. Komissio on osoittanut, että se haluaa muuttua ja käyttää integroitua äh, tilinpäätösraportoitu, mutta sanoi tarpeeksi pitälle rahoitusasetuksessa pitäisi vaatia, että komissio antaa yhteisen vastuuvelvollisuusraportin kansainvälisten parhaimpien käytäntöjen mukaisesti. Tällainen ainoa yksi raportti, se mitä se kattaa on muun muassa presidentin puheenjohtajan raportti, toimintakertomus, tulokset vuoden ajalta, riskien käsittely ja kertoa, miten komissio valvoo tilannetta. Sitten tilintarkastuskomitean raportti, jossa pitäisi olla enemmistönä ulkoisia jäseniä. Nämä tekijät niin, pitäisi olla mukana perinteisten elementtien rinnalla tilintarkastustoiminnassa, niitä pitäisi sitten täydettää keski- ja pitkäaikavälin talouden vakauslausunnolla. Ja tämä kaikki pitäisi esitellä meille aikanaan ennen tilintarkastusta ja sitten pitäisi tehdä tässä johdonmukaisuustarkastuksia verrata tätä muuhun tietoon, jotta voimme sitten antaa parlamentille ja neuvostolle riippumattoman näkemyksemme siitä, mitä komis, miten komission kertomus liittyy vastuuvapauteen. Sitten toinen kysymys liittyy tärkeimpiin askeliin, kun toteutetaan suoritusperusteista budjettia, siirrytään kustannusehdollisuudesta suoritus ehdollisuuden suuntaan. Meillä on useitakin kommentteja siitä, miten komissio pyrkii tähän. Me tuemme tätä että, te, että maksut perustuvat täytettyihin ehtoihin tai tulokseen, jota on saavutettu. Tämä olisi hyvä ottaa periaatteessa kaikissa ohjelmissa EU-ssa ja luonnollisesti olemme tyytyväisiä siitä, että pyritään yksinkertaistamaan liian monimutkaisia maksujärjestelyitä, menojärjestelyitä. Komission selityksessä kerrotaan, tässä käytetään rahoitusvälineitä, jotka eivät tavoittele voittoa. Kuitenkin tässä rohkaistaan myös yrityksiä myöntämään, hakemaan tukia, ja jos ne toteuttavat voittoa tavoittamusperiaatteita, joita me emme tue, komissio myös ehdottaa, että vapaaehtoistyö tunnustaa tunnustettaisiin tukikelpoisena toimintana. Meistä tämä voisi lisätä tukikelpoisuutta ei-tukikelpoista kulutusta. Sitten kolmas avainkysymys liittyy siihen, miten budjettipäätökset valtavirtaistan komissio haluaa suurempaa joustoa talousarviossa. Ehdotussa on mukana erilaisia muutoksia, jotka lisäävät monimutkaisuutta tämän saavuttamisessa. Tämä loisi lisää varauksia ja lisää poikkeuksia vuotuisuusperiaatteeseen. Ehdotetut siirrot, siirrot onko tämä pääoma määrärahasiirtoja ilman, että budjettiviranomainen hyväksyy sen. Nämä vuosittaiset siirrot vielä lisäävät tämän monimuotoisuutta. Ja tässä voitaisiin kyllä yksinkertaista toimintaa. Sama koskee sisäisesti allekirjoittuja tuloja. Komission ehdotuksella lisätään luokkien määrää ja sallitaan sisäiset tulojen käyttö muihin tarkoituksiin kuin alkuperäisiin tarkoituksiinsa että olisi hyvä, että vähennettäisiin tällaisia merkittyjä tuloja, niitä siis ei, ei käytettäisi yleisin, yleisinä tuloina. Esimerkiksi 2017 talousarviossa vähennettiin määrärahoja suorina tukina viljelijöille 2,3 miljardilla eurolla. Se heijastaisi näitä sisäisesti merkittyjä tuloja rahoituskorvauksia korjauksia varten. Meidän mielestämme olisi avoimempaa ottaa ottaa täydet summat suoralle tuelle menopuolelle ja tämä 2,3 miljardin korjaus nähtäisiin yleisenä tulona EU-talousarvioon. Nämä kolme avainkysymystä eivät ole ainoita kysymyksiä, että me käsittelemme lausunnossamme. Lyhyesti käyn läpi vielä muutamia kohtia. Ensinnäkin me näemme etuja tässä komission ehdotuksessa, mitä tulee rahoituksellisiin interventioihin, mutta olemme huomanneet täällä joukon kohteessa jossa komission pitää selventää mihin ehdotuksella pyritään esimerkiksi kuinka yhteinen, yhteinen rahasto toimisi ja miten ö, lasketaan mm, suoritusperusteiset maksut voidaan sallia erilaisten instrumenttien käyttö monissa osin parametroasetusta ja ilmeisesti tässä toimitaan yksinkertaistamista vastaan. Siltä ainakin näyttää. Me suosittelemme sitä, että komissio toteuttaisi riittäviä varakeinoja, että tällaiset yhdistelmät noudattavat yhteisrahoitussääntöjä ja valtiotukisääntöjä. Sitten kolmanneksi me emme tue sitä, että laajennetaan erityisrahastot sisäisiin politiikkoihin. Mielestäni tämä ehdotus tulee liian nopeasti kun sitä on ensin käytetty ulkoisissa suhteissa, koska vielä ei ole riittävästi todisteita, kokemusta, eikä voida arvioida ja perustella sen toiminnan laajentamista. Lopuksi haluaisin pyytää teitä auttamaan meitä, että me voimme sitten auttaa teitä. Me olemme riippumaton EUn ulkoinen tilintarkastaja. Me pyrimme määrittelemään tavan, jolla meidän pitäisi tehdä työtä ja raportoida. Ja me, näin ei pitäisi olla. Tuomioistuin hyväksyy sen, että pitäisi ennalta määritellä miten raportoimme löydöksistämme erityiskertomuksessamme sen sijaan, että keskitytään äh, äh, raportin ulkomuotoon. Rahoitusasetuksen pitäisi jättää tämä päätös meille. Nyt haluaisin kuitenkin ilmaista vielä huoleni tarkistuksesta 2008. Ennen kuin lopetan, haluaisin myös tarttua herra Sarvalan kysymykseen, joka hän esitti aikaisemmin. Minkä takia ei ole mitään määritelmää tuloksesta tuotoksesta. Me olemme kertoneet, antaneet ymmärtää lausunnossamme, että komissio muuttaa ö, hyvän taloudenpiton periaatteita, mutta he eivät anna määritelmää suoritukselle, performanssille. Ja meidän suosituksissamme me kehotamme komissiota näin tekemään. Nyt viittaan 2015 vuosikertomukseen, missä luvussa kolme, kun puhutaan EU-talousarvion tuloksista, olemme antaneet määritelmän suorituskyvystä neljän pilarin kohdalla tuotos, panos, tulokset ja vaikutukset, joten nyt riippuu komissiosta. Sen tehtävä on antaa määritelmät. aikaan yhteinen ymmärrys Mm, tässä vastavuoroisuusketjussa yhteinen ymmärrys siitä, mikä suoritustaso on, tässä performanssi tarkoittaa, ja mm, sitten laatia suoritusindikaattorit, joita pitää soveltaa johdonmukaisella tavalla. Rova Gresle herra Artyi, herra Ashwood, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, me olemme sitoutuneet siihen, että autamme teitä, kun harjoitatte parlamentaarista valvontaa, ja niin meidän mielestämme äh, varainhoitoasetuksen uudistus korostaa tärkeitä kysymyksiä, joihin teidän pitää kiinnittää huomiota. Me olemme teidän käytettävissänne jatkokeskustelussa. Kiitoksia. Kiitokset teille, hyvä Lazaru, esittämästänne. Kiitos, kun myös tästä tiedonannosta olette valmis keskustelemaan kollegoiden kanssa. Ja jos ajattelen nyt sitten näitä merkittyjä tuloja, eikö pitäisi ottaa, kyseenalaistaa tämä järjestelmä, kun ajattelemme unionin talousarviota. Tätä ensiksi kysyisin ja sitten miettisin näitä merkittyjä kustannuksia. Me olemme saaneet jo kuulla tuomioistuimen päätöksestä, joka on tehty myöhään ja siitä aiheutuvista seuraamuksista on olemassa tuloja ja seurauksia, jotka päätyvät, tulevat tuomioistuimen päätöksistä ja sitten nämä tulot päätyvät suoraan jäsenvaltioille. Kun kyse on tällaisesta rangaistusmaksusta, niin silloin se päätyy unionin talousarvioon. Ja voidaanko silloin ajatella, että kyse olisi merkitystä kustannuksesta, joka on peräisin tällaisesta maksetusta sakkomaksusta? we can see that there's a good reason to have um, external. Voimme nähdä, että on hyviäkin syitä mennä ulkoisten tiettyyn tarkoitukseen merkittyjen tulojen linjalle, koska ne, jotka ovat rahan maksaneet, haluavat nähdä, että raha käytetään tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi erasmukseen mutta me emme voi nähdä mitään hyvää syytä sille, miksi pitäisi olla sisäisesti tiettyyn tarkoitukseen merkityt tulot, mutta että niitä ei kohdeltaisi siten, että esimerkiksi maatalouspuolen oikaisut olisivat osa yleistä talousarviota ja sitten lainsäädäntö viranomainen voisi sanoa, millä tavalla tuo raha sitten käytetään. Joten tästä syystä me ehdotimme, että tällaisia sisäisiä tiettyyn käyttötarkoitukseen merkittyjä tuloja ei oteta käyttöön. Fernandes. Ja Fernandes, olkaa hyvä. Kiitokset. Jos ajattelen pakolaisapurahastoa, apurahastoa, joka kohdistuu Turkkiin, niin me olemme käyttäneet tällaista ulkoista tulolähdettä. Ja tämä oli se tapa, jolla pakotimme ikään kuin jäsenvaltiot noudattamaan vaatimuksia. Ja tämä toisin kuin trust-rahastoissa voimme valvoa vähintään vastuuvapauden yhteydessä asiaa. Minä esittäisinkin kysymyksen, mitkä mahdollisuudet meillä on saada tämä Turkki, Turkin pakolaisraha-apurahasto toimimaan ilman, että meillä on tällaista Trust Fund-rahastojärjestöä. Miten me voisimme toimia, mikä ratkaisu tähän voisi löytyä. Jäsenvaltiot ovat nimittäin ajatelleet toisenlaista ratkaisua kuin tilintarkastustuomioistuin, eli on määritelty tietty katto katto, jota ei haluta ylittää ja ulkoisen tulolähden avulla näin ei käykään. Ja jäsenvaltiot voivat sitten sanoa äänestäjille, että no meillä on tämä katto ja me emme ole sitä ylittäneet, kun katto on nyt tässä näin ja se siitä. Mutta jo, jos kyse on tavanomaisesta kustannuksesta, niin kyllähän se sitten ylittää katon. Ja sen valtiot sitten sanovat, että me tähän sitten usuta rahaa, koska se ylittää tuon kattosumman. Minkälaista toisen tyyppistä ratkaisua voisimme siis tarjota? Minä en pidä tästä ulkopuolisen käyttötarkoituksesta tulevasta tulosta. Eli me voisimme sitten ajatella ratkaisua, joka ei olisi välttämättä aivan hallitusten välinen. Näin me voisimme vähän sitten tutkia myös täytäntöönpanon toteutumista ensiksi. Tätä täytyy miettiä, koska jos ajattelemme tuota ulkoisesta lähteestä tulevaa tuloa, niin sen vaihtoehto, mietimme sen, siihen sitten vaihtoehtoa Eli miten me voimme näiden kahden välillä sitten tämän valinnan tehdä? Niin, tässä nyt ollaan sitten puu ja kuoren välissä oikeastaan. Thank you. Um, I would like to clarify. Kiitos, haluaisin hieman selkeyttää asiaa. Meillä mitään ongelmaa sen suhteen, että olisi ulkoisia käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja tai erityisrahastoja. Ainoa seikka, joka meillä, meillä on ongelmallinen. Meidän mielestämme on ulkoinen käyttötarkoituksen siirrottu tulo. Tästä syy, meillä on syy, miksi vastustamme tätä, koska tämä on vastoin avoimuuden periaatetta, eikä tämä tarjoa mahdollisuutta parlamentille sanoa omaa sanansa siitä, kuinka tuo raha käytetään. On dit toutes les recettes doivent apparaître en recettes et toutes les dépenses en dépenses. Niin, joka tapauksessa täytyy miettiä tätä kustannus puolta tietenkin myös tämä on ja talousarvion yhtenäisyyden ja universaalisuuden perusperiaate. Ja sitten nämä trustirahastot ja erityisrahastot ja niiden vaikutus julkiseen taloudenpitoon. No, teidän näkemyksenne, hyvä Lazaru, ja tilintarkastustuomioistuimen kamarin ajatus on aika kriittinenkin yksinkertaistamiseen nähden. Oletteko te sitä mieltä, että olen ymmärtänyt vaikutelmanne oikein tämän kriittisyytenne ja arvostelunne, eli välttämättä ei ole päästy niihin tavoitteisiin, joita toivottiin. Thank you, Chair. Uh, the message... Kiitoksia puheenjohtaja. Viesti, jonka annamme lausunnossamme on, että komission ehdotus on oikeansuuntainen, mutta ei mene tarpeeksi pitkälle. On joukko poikkeuksia, jotka monimutkaistavat, lisäävät kompleksisuutta, eivätkä suinkaan yksinkertaista ja niin ete- edespäin. Joten tämä on siis oikeansuuntainen askel, mutta enemmän tarvitaan. Kiitos. reste là On oh, en reste là. Mhm. Très bien. Selvä. No niin, nyt sitten pyydämme Matias Bollia esittämään puheenvuoronsa. Hän vastaa sosiaaliasioista ja integraatioasioista Baden-Württembergissä. I'm very honored. olen erittäin kiitollinen Roa Kresslille, Eera Artyille ja Eera Ashworthille siitä, että voin tänään esitellä tämän asian. Okay. Sorry. I'm very honored, Dr. Gressle. Tohtori Gressle, Eera Artyi ja Eera Ashworth. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään esittelemässä asioita ESFn hallintoviranomaisen kannalta, kun on kyse suoritusperusteisestä budjetoinnista. Baden-Württembergissä meillä on pieni ESFn operatiivinen ohjelma. Siinä on yhteensä 260 miljoonaa euroa kyseessä nykyiselle rahoituskaudelle. Suurin osa sosiaalikuluista maksetaan muiden verastojen kautta. Kuitenkin ESF on erittäin tärkeä osavaltion kannalta. Sitä käytetään lähinnä siihen, että kokeillaan ja kehitetään uusia välineitä, joilla voidaan taistella esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyyttä vastaan. E, Viime vuosien aikana menestystä on saatu melkoisen paljon. Monia välineitä on rahoitettu muista virastoista sitten, kun ESF-rahoitus on loppunut. Mitä käytännön haasteita meillä on ollut hallintoviranomaisen kannalta, kun on kyse perusteista budjetoinnista – mitä innovatiivisempi väline on, sitä vaikeampi on etukäteen nähdä, kuinka se toimii ja mitä tuosta sitä saadaan. Kehitys esimerkiksi työmarkkinoilla on vaikeaa tai mahdotonta arvioida seitsemän vuotta etukäteen. Kun operatiivisiin ohjelmiin tehdään muutoksia, kun eteen tulee uusia tilanteita, muutokset ovat kyllä mahdollisia, mutta niitä on hankala pistää täytäntöön. Ja näistä tulee korkea kynnys näin suhteen tulee korkea kynnys eteen. Hankala seikka on se, että suoriteperusteinen budjetointi, jota vahvistavat vielä rahoituksen seuraamukset, No, ongelma moninkertaistuva, että antaviranomaisen täytyy välttyä riskeiltä, eli veronmaksajan varojen tuhlaamiselta. Siksi aina keskitytään toimissa sosiaalirahaston puolella toimii, jotka ovat hyvin ennakoitavissa. Ja kaikkein parhaiten ennakoitavat toimintakentät eivät välttämättä pysty toimimaan niin, että kaikkein kipeimpiin ongelmiin voitaisiin puuttua sosiaalirahaston kannalta, kun ajatellaan sosiaalipolitiikkaa ja ongelmia valtioissa. Vaarana on se, että ikään kuin kuoritaan kerma kurrin päältä Toimenpiteet keskittyvät niihin ihmisryhmiin ja vain ainoastaan niihin ihmisryhmiin, joiden suhteen on todennäköistä saada nopeasti ja mitattavia tuloksia. Eikä vahvistetaan kaikkien parhaita ja unohdetaan kaikki muut. Autetaan parhaita ja unohdetaan muut. Esimerkkinä on se, että mikäli on ryhmä pitkäaikaistyöttömiä, hyvin se monenkirjava ryhmä, pitkästyöttömiä. Jotkut ovat lähellä työmarkkinoita, jotkut ovat miltei toivottomia tapauksia ja heillä on monimutkaisia hankalia ongelmia esimerkiksi mielenterveysongelmia tai huumeriittovuutta. Niin suoriteperusteisen budjettoinnin logiikan mukaisesti hallintoviranomainen, joka hoitaa ESF-rahoitusta, keskittyy niihin pitkäaikaistyöttömiin, jotka ovat lähimpänä työmarkkinoita, eikä niihin, jotka tarvitsevat vielä enemmän apua löytääkseen työpaikkan, työpaikkoja. hallintoviranomaisen kannalta, mikäli on pelkona rahoitusseuraamukset, mikä tavoitteisiin ei päästä, silloin suosii väki, väkisinkin kokeiltuja ja hyväksi koettuja välineitä. Sitten mikä ei voi enää mennä pieleen. Ja tämä on vastoin sosiaalisten innovaatioiden periaatetta – joka tarkoittaa sitä, että kokeillaan ja testataan uusia välineitä, joilla voidaan torjua sosiaalisia ongelmia. Artikla 1, 9 nykyisessä yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa viittaa siihen, että meidän täytyy keskittyä sosiaaliseen innovointiin. Eikä tämä on paradoksaalista. Valvontaviranomaisen kannalta täytyy tarkastaa myöskin avun saajia. Ja avun saajienkin täytyy välttyä riskeiltä. Baden-Württembergissä kyse on usein voittoa tavoittelemattomista järjestöistä, kuten hyvätekeväisyysalan kansaisjärjestöistä, joilla on hyvin pieni rahoituspuskuri. Mikäli ne eivät voi tuottaa voittoa, mutta toisaalta vaarana on se, että syntyy rahoituksellisia seuraamuksia, jopa vararikko uhkaa niitä. Silloin ESF-rahoituksesta ei tule houkuttelevaa. Tähän liittyy ratkaisemattomia byrokratiaongelmia. Ja johtopäätöksen omaisesti voin todeta, että perusteisen budjettoinnin vahvistaminen siten, että tästä syntyy vipuvaikutusta, luo aivan omaa dynamiikkaansa. perusteisuus, pikemminkin johtaa siihen, että täytyy vain tuijottaa sääntöjä ja niiden kunnettamista. Ja sääntöjen kunnettaminen on tärkeimmässä asemassa silloin, kun mikään pioneeriajattelu, uudisajattelu. Hyvin tunnetut välineet korvaavat sitten innovatiivisen ajattelun. Ja nyt keskitytään ihmisiin, jotka ovat helpompia hoitaa ja vältetään niitä, joilla on suurempia riskejä ja ongelmia, koska heidän suhteensa ei saada nopeaa ja mitattavissa olevaa tulosta aikaa niin helposti. Kiitoksia. Poliitikkona ei tällaisena hetkenä tiedä, pitäisikö pistää hanskat naulaan ja vaiko pitäisi kehittää omia ajatuksiaan ja vahvistaa niitä. Mitä nyt sitten tehdään? Mitä tästä nyt jää käteen? Tämä tarkoittaa sitä, että että talousarvion valvontavalikoissa on aina puhuttu nuorisotyöttömyydestä ja näistä miljardeista, joita Euroopan laajuisesti on haluttu antaa tähän tarkoitukseen. Ja tulokset ovat sellaiset, että tilastotietoa ei vielä ole eikä ole myöskään raportointivelvollisuutta aikaansaadusta tuloksista. Mitä te neuvotte? Mitä meidän pitäisi nyt tehdä? Voinko näin tämän kysymyksen esittää? Ilo te voitte kysymyksen esittää. Mitä ESFn hallintoviranomaisen näkemykseen tulee? Kaikkea ei pidä säännellä suoriteperusteisen budjetoinnin kautta, vaan pitäisi jättää liikkumaan varaa, jotta voidaan kokeilla uuden tyyppisiä toimia, kokeellisia toimia – ilman, että vaara on se, että tulee rahoitusseuraamuksia välittävästi, että voidaan kokeilla hankkeita, joiden suhteen tiedetään, että tulokset ovat epävarmoja. Ja tällainen kokeilumieli ESFn yhteydessä olisi tarpeen ja muiden, myöskin muiden tukiohjelmien yhteydessä. Tällainen kokeiluhenki. Fernandes, Edustaja Fernandes. Euh, merci. Euh, j'insiste toujours. Niin Kiitokset niin rahoitusvälineiden ja muiden rahastojen, erityisesti rakennerahastojen välillä täytyy nähdä yhteys. Ja me puhumme tosiaankin innovoinnin puolella monista rahoitusvälineistä. Kyse on eurooppalaisista ohjelmasta, jotka saavat siis rahoitusvälineistä tukea. Ja minä esittäisin kysymyksen nyt teidän alueestanne. Kiitokset siis esityksestänne. Eli jos te todellakin Euroopan sosiaalirahastoa koordinoitte jollain tavalla rahoitusvälineisiin päin. Jos näin toimitte, niin miten tämä siis toimii? Jos te ette puolestaan näin toimi, niin olisiko kenties tämä hyvä tapa toimia? Ja näin voitaisiin löytää synergiaetuja, koska uskon, että sosiaalinen innovointi voisi kyllä kovastikin liittyä näihin näihin rahoitusvälineisiin, niin kuin ohjelmissa on tapahtunutkin. Ja sitten vielä seuraava ajatus. Me tosiaan käytämme Euroopan sosiaalirahastoa eri tapauksissa. Millä tavalla me sitten ennakoimme tuloksia? Minä tahtoisin kysyä tätä myös tilintarkastustuomioistuimelta. Voisiko tilintarkastustuomioistuinkin valaista tätä asiaa? Kun me, milloin me voimme puhua tuloksista? miten on käytetty tämän tyyppisiä rahoja milläkin tavalla ja miten me sitten äh, niitä arvioimme, koska on mukava aina puhua tässä tästä suoritusperusteisuudesta, mutta olisi kyllä mukava saada tietää, että me toimimme myös tehokkaastikin ja että meillä oli jäisi sitten jotain vähän äh, tuloksia käteenkin tämän, äh, tämän pelin jälkeen, koska itse matsi pelaaminenhan on helppoa, mutta entä sitten tulokset? Koska tästä voidaan sitten ajautua myös täysin vastakkaisiin tuloksiin. Meillä voi olla oikein hyvä mm, tavoite ja sitten hyvinkin vähän kunnianhimoinen tavoite ja sitten yhtäkkiä näyttää siltä, että meillä on ollut aivan mainiot tulokset. Sitten taas voi jo käydä niin, että meillä on liian kunnianhimoiset tavoitteet ja sitten tulokset näyttävät heikoilta. Eli tämä voidaan tällä tavalla vähän heit, niin kuin heittää tämä tulkinta. Eli millä tavalla te olette siis toimineet? toiminut. Miten voitte puhua näistä suoritusperusteisista tuloksista? ja sitten taas tuloksiin pohjautuvasta täytäntöönpanosta. Kiitokset. No niin, ja sitten kysyisin, voimmeko me mahdollisesti vähän liioitellakin näiden asetuksinemme ja sääntöinemme, kun me siis itse asiassa tähtäämme siihen, että varoja jaamme jäsenvaltioiden välillä jäsenvaltiot osallistuvat tähän. Kyse on solidaarisesta toiminnasta. Jotkut jäsenvaltiot osallistuvat näihin paljonkin, mutta saavat sitten vähemmän takaisin. Jotkut taas puolestaan enemmän saavat kuin antavat. Ja tämä on nimenomaan nyt myötätunnosta ja solidaarisuudesta kyse. Miten me voimme näin toimia näin hirveän monimutkaisen asetuksen pohjalta? Te puhuitte jo näistä kokemuksista. Millä ihmeen tavalla me voimme siis tällaista testejä tehdä kokeiluperusteisesti, kun kaikki on näin asetus, asetushenkistä? Eli jos ajattelemme tätä oppisopimusasiaa, esimerkiksi sen pilottihanketta ja pitkän aikavälin liikkuvuutta, No, näyttää siltä, että me voi enää mitään tehdä niiden saralla. Ja sitten innovointi. Eikö siinä pikemminkin olisi, pitäisi olla sellainen kevyt rakenne, voidaksemme nähdä, mitkä tulokset niistä voidaan saada. Eurooppahan ei maksa sataprosenttisesti kaikesta, vaan tietysti aina pitää olla myös oma rahoitusosuus myös. Ja näin se sitten takaa sen, ettei ihan tolkuttomia summia ohjailla mihin vain. Eli näin sitten tietysti me luotamme näihin eri operaattoreihin, koska aika, mutta aika usein tämä näyttää ruohonjuuritasolta tasolta aika lailla karikatyyriseltä. Sarvama, alkaa hyvä. Mm, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tietysti kiitoksia herra erittäin selkeästä, ymmärrettävästä esityksestä, mutta meidän ei pidä unohtaa, että Tämä on sosiaaliasiaministeriön lähestymistapa. Ja tietysti meidän pitäisi välttää, että teemme liian simplistisiä, yksinkertaisia päätöksiä tai löydämme liian yksinkertaisia ratkaisuja, kun määritellään kriteerejä tuotokselle, puhumattakaan vaikutuksista. Mutta samanaikaisesti minä en haluaisi edes harkita luovuttamista siinä, että etsitään parhaimpia kriteerejä vaikutukselle ja tuloksille samanaikaisesti alueilla, joilla näin voidaan tehdä. Joten ei pidä antaa tässä periksi, että myöntää, että tässä on riski siitä, että, mitä nyt sanoitte, että luodaan tällainen äh, mahdollisuuksien hetki itsessään, koska tämä on mielestäni karkea yleistys ongelmasta. On erilaisia tarpeita ja samanaikaisesti erilaisia kriteerejä pitää luoda vaikutukselle ja tuloksille. Kiitoksia. Kölmeillä on parole. Ja Kölmer, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. No minäkin tahtoisin kiittää tietysti äh, tohtori Pollia tästä esityksestä. Olen aika pitkälti samaa mieltä hänen kanssaan, mutta mahdollisesti vielä voisin täsmentää paria asiaa ja kiinnittää huomion siihen, että vaikka tämä nyt onkin kovin vaikeaa, niin ei se tarkoita sitä, että voimme jättää kaiken tekemättä. Jos ajattelemme suoritusperusteisuutta, niin se ei tietysti tarkoita sitä, että meidän täytyy täytäntöön panna joka ainoa kohta. Tämä näyttäisi aika absurdiltakin joissain jäsenvaltioissa jos pitäisi mikä tahansa kustannus perustella hyvin jokaisen pilkun tarkasti ja tämä lisäisi byrokratiaa reippaanlaisesti. Sitten kuitenkin on olemassa esimerkiksi Euroopan solidarisuusrahasto. Ja jos me ajattelemme solidaarisuutta, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että me tarjoamme tukea ja apua. Ja siinä me emme välttämättä löydä mitään sellaisia mitattavissa olevia tuen muotoja, ja me unionissa totta kai tarvitsemme solidaarisuutta entistä enemmän, vielä enemmän kuin tähän asti on edes saatu aikaan, mutta samalla me saatamme sitten olla luomassa taas lisää byrokratiaa. Meidän täytyisi tosiaan miettiä tarkoin sitä, kuka tätä solidaarisuutta tarvitsee ja mihin asti. Olen siis tehnyt ehdotuksen siitä, että olisi kannattavaa keskustella nettomaksajavaltioiden näkökulmasta tätä asiaa siitä myös, kuinka paljon ne lopulta saavat sitten varoja takaisin. Ja minä esittäisin, että ratkaisu pitäisi löytää mahdollisimman lähellä ongelmaa. Meillä Saksassa liittovaltiotasojärjestelmä takaa sen, että esimerkiksi Baden-Württemberg alueella ja minunkin omalla alueellani toimitaan alueellisesti, kun tunnetaan ajatukset paljon paremmin mm, ja Gressle on varmasti tätä samaa mieltä. Eli kyllä aluetasolla tiedetään asiat paljon paremmin kuin vaikkapa Berliin, Berliinissä liittovaltiotasolla. Ja puhumattakaan siitä, mitä me täällä Brysselissä sitten alueellisista asioista ymmärrämme. Eli tässä me Baden-Württembergissä kuljemme ikään kuin nyt Brysselin kautta nämä säännöt koskevat kaikkia 28 valtiota ja niistä tulee automaattisesti kovin monimutkaisia, eikä se välttämättä ole kovinkaan suosittu ajatus. Thatcheriltä nyt kuulostan, mutta kyllä tässä keskustelua täytyy näistä asioista aloittaa myöskin ja yksinkertaistaa tätä myös tässä esittämässäni mielikuvassa. Ja en tarkoita sitä, että Saksan maksamia maksuja pitäisi vähentää, sitä en yritä määrittää, koska tämä sitten unioni to- toimii myös niin, mutta unioni voisi kyllä paljon yksinkertaisempikin olla. Olen tyytyväinen, että tätä keskustelua nyt käydään, koska tämä suorituskysymys on asia, jota olen itse pitkään ankasti pohtinut ja ennen kuin teen näitä kommentteja, niin voitte olla kuitenkin varmoja, että tuen tätä käsitettä täysin ja tämä on hyvä pyrkimys tässä kolme kommenttia. Ensinnäkin suoritusbudetointi ja yksinkertaistaminen nehän ovat tavallaan ristiriidassa keskenään, mutta jos haluaa alkaa käyttää suoritusindikaattoreita ja haluaa kuitenkin hallita helpommin, niin silloin kyllä on jo käsissä tällainen ristiriita. Toinen kysymys on todella vaikea löytää määritellä suoritteita, kun toisaalta tarkastelee kysymyksiä, jotka ovat kvantitatiivisia, helposti mitattavia, mutta miten sitten määritellään laatua, se ei ole niinkään helppoa. Sitten kolmas asia, jonka ottaisin esille. Julkisen sektorin tilintarkastuksessa toiminnassa, josta minulla on kokemusta aikaisemmassa elämässä, jos mennään hiukan pidemmälle, niin siinä liittyy sellainen vaara, riski, että jos tavallaan puoltaa tällaista suoritekulttuuria, mittauskulttuuria, ja silloin rohkaisee ja kannustaa viranomaisia tarttumaan helppoihin äh, asioihin, jotka helppo saavuttaa ja sitten tavallaan estään, ei kannusta vaikeampiin asioiden tekemiseen. Kuitenkin, kuitenkin loppujen nämä vaikeat asiat ovat niitä, joihin olisi pitänyt jo alun perinkin keskittyä usein. Joten me rohkaisemme monia ihmisiä varsin vääristä syistä, mutta sitten meillä onkin tällainen suorituskulttuuri, mutta se ei ole välttämättä saa aikaan sitä, mitä haluaisimme. Tässä minun kolme varauksellista kommenttiani. Il faut se méfier des indicateurs No indikaattoreita täytyy kyllä tietysti aina myös epäillä. Indikaattorit nimittäin ajavat optimisointiin ja vaikuttaa siltä, että tässä ihan toimintaankin ne vaikuttavat. Nyt Sarvamaa, olkaa hyvä. Olemme no, keskustelleet tästä päivässä kokouksessa kahden kolmen välillä iltapäivällä. Ne, jotka olet silloin olleet paikalla, teille voin lyhyesti vielä toistaa sen, mitä tuolloin sanoin. Tämä on tismalleen se syy, miksi meidän täytyy huolellisesti tehdä työtä määritelmien parissa, niin että ei päädytä siihen, että poimitaan vain hedelmät, jotka ovat alaoksilla, ja sitten langetaan siihen sudenkuoppaan, jota herra Boll kuvasi. Juuri siksi tämä työtä täytyy tehdä. Meidän täytyy voida määritellä se, kuinka voidaan parempia tuloksia saada aikaan niillä rahoilla, jotka meillä on käytössä. Piste. Ďakujem, pán predseda. Ja iba jedna poznámka. Eh, pán Kölmel. Nyt huomio vain puheenjohtaja. Herra Kölmel. Tässä tuli mieleen eräs juttu, jonka hän sanoi. Meillä on tänä päivänä seuraavanlaatuinen ongelma. Nettomaksajat saavat osan rahastaan takaisin, mikäli varoja ei käytetä loppuun saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että nettomaksajilla on intressinä se, että rahaa ei käytetä loppuun. Tästä syystä hidas täytäntöönpano saattaakin olla jonkun etujen mukaista. Jollakin on tässä omaa lehmäojassa. Nettomakseen varata pitäisi hoitaa niin, että varoja annetaan nettomakseen takaisin, vaan siirretään seuraavalle budjettivuodelle. Tästä olisi hyötyä kaikille. Madame Maletic. Maletic. Kiitoksia. Sanoisin vain, että suoriteperusteinen budjetointi on välttämätöntä, koska meidän pitää pyrkiä tuloksiin ja meidän pitää asettaa mittareita ja indikaattoreita, joiden pohjalta sitten näemme, onko saavutettu tuloksia vaiko ei ja onko edistetty vaiko ei missään politiikassa. Mutta olen kyllä täysin samaa mieltä siitä, mitä eh, puhujamme sanoi on, tässä, tähän liittyy monia esteitä, mitä tulee hyvään täytäntöönpanoon suoriteperusteisessa budjetoinnissa, koska tämän takia, kun sitten asetamme indikaattoreita ja mittareita, niin meidän pitäisi pohtia eri toimijoissa, onko joku helppoa ja sellaista, mitä toistuvasti yleensä tehdään, koska saamme tuloksia varsin nopeasti silloin. Merkitys on vähäisempää, mutta jostain jotakin innovatiivista, jotakin aivan uutta, silloin äh, tämä painotuksen pitäisi olla korkeampi ja näin tulosten indikoiminen on korkeamman tasosta. No niin, ja sitten lopuksi hyvä ball. Kiitokset näistä tästä puheenvuorostanne. Mitä te olette mieltä nyt kuulusta? Kiitoksia, että saan vielä lyhyesti kommentoida teidän kysymyksenne. Baden-Württembergissä nämä rahoitusvälineet eivät ollenkaan käytössä, joten meillä ei ole oikeaa soveltamisalaa, jotta voisimme näitä käyttää hyväksemme. Mutta Aktuelli on myöskin se ongelma, että joillakin alueilla varat on käytetty sataprosenttisesti. Tämä on tietystikin joidenkin mielestä hyvä asia, mutta meillä on kuitenkin vielä tehtäviä toteuttamatta. Ja voidaankin kysyä, missä määrin ehdotetut muutokset ovat mielekkäitä tältä kannalta. Te puheenjohtaja osuitte suoraan sieluuni, kun te puhuitte innovaatioista, ja sanoitte, että innovaatiot tarvitsevat hyvin kevyitä raameja ja puitteita vain. Tämä osui ja upposi tämä lausumanne. Kiitoksia. Minäkin opin täällä uuden asian. Kun täällä puhutaan innovaatioista, innovaatioita täytyy kohdella tavalla kuin muita osioita. En halua turhauttaa yhteispuheenjohtaja, mutta Rakennerahastoasetus ja ESF-asetus ja suuntaviivat, jotka liittyvät täytäntöönpanon sääntöihin, ovat kokonaisvaltainen paketti. Erabol, tiedättekö kuinka monta lukua ja kappaletta liittyä tähän melkoiseen pieneen summaan, joka teillä on käytössänne? Tiedätkö kuinka monta sivua tästä kertyy tekstiä? Meillä on erällä Brysselissä toimivalla virkamiehelle pinon paperia edessä noin 2500 sivua yhteensä, että melkoinen mötikkä tätä paperia kertyy näistä säännöstä. Ja juuri tästä kenkäpuolesta meillä on näitä säännöksiä niin paljon, että niitä tuskin pystyy lukemaan edes lävitse. Juuri näin suuren paperimäärän parissa nämä ihmisparat painivat. Talousarvovalvontavaliokunnassa kun näihin niin pyrkii paneutumaan, niin tämä on jo meillekin on melkoinen tehtävä. Ja sitten tämä vain paksunee tämä pino, kun mennään ketjus alaspäin. Niin, tässä nyt sitten todellakin yksi merkittävä tekijä tuli esille, jos ajattelemme suoritusperusteisuutta, eli hallitukset saavat takaisin ne varat, jotka talousarvioon on maksettu kun toimimme monivuotisessa kehyksessä, niin jokaisella on oma toimintapelivaransa ja sitten voi näin ollen saada varojaan takaisin. Ei näin juuri käy. Ja sitten on toisestakin suorituksesta kyse, eli Kyse on siitä, että voidaan käyttää näitä varoja vaikkapa sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuteen, talouskasvuun, työllisyyteen ja niin poispäin. Ja nyt olemme päätyneet siihen pisteeseen, että näitä sääntöjä on niin paljon ja ne ovat niin päällekkäisiä, että kyse on muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta. Mutta tietysti tällä luodaan sitten työllisyyttä paikallishallintoon ja aluehallintoon, mutta kyllähän se turhaus auttaakin aika lailla ja entistä enemmän korostaa unionin byrokraattista luonnetta. Ja, machen weiter mit dem Programm und jatkamme nyt eteenpäin. Herra Nunes Ferreira tulee Euroopan poliittisen tutkimuksen laitokselta. Hän puhuu e- esirahastosta ja rakenne- ja investointirahastoista. Olkaa hyvä. Very much for me here. Kiitoksia, että olet, tulla saanut kutsun tulla budjetti Ekon valiokuntaan. Itse asiassa äh, tässä on vain pieni ero näiden esiri- ja esirahasten välillä, mutta tämä asia on käsitelty oikean aikana. Olen lukenut vain näitä omnibussipapereita ja sitten lopuksi päätin, että ehkä minun pitäisikin yrittää tarkastella asiaa hiukan etäämpää Täällä on monia asiantuntijoita paikalla, te voitte mennä yksityiskohtiin. Minä yritän sitä itse välttää. Nyt en tarkastella joka ikistä puuta ja oksaa, vaan katson tätä kokonaisajatusta ESIR ja EFSI-rahastojen takana. esi takana. Uh, I pressed the wrong button, sorry. There. Ha! So I would like to go back. Haluaisin palata siis perusasioihin. Aina on hyvä näin silloin tällöin tehdä, katsoa asioita hiukan eri tavalla, koska monia asioita on muuttunut. Nyt 20 vuotta olemme olleet tapahtumien jäljessä ja tarkist- budjettien muuttaminen, asioiden muuttaminen, sopeuttaminen, sopeutuminen ja pakotetaan asioita, asioita katon alle, luodaan joustoa silloin, kun sitä ei ole ja tehdään kaiken maailman akrobaatitemppuja. Ja monet niistä ovat enemmän tällaisia henkisiä mentaaliharjoituksia kuin järkeviä toimintoja tai logista toimintaa. Tässä on vain tällaista treenistä kysymys, jonka kanssa voi elää kyllä, mutta siinä ei ole juurikaan järkeä käytännön elämässä. Yeah, I pressed it. Ah, thanks. Sorry. You see, I'm not good with technical things vähän vaikeuksia tekniikan kanssa. Siis tässä on tämmöinen kuva, e, epätoivoa aiheuttava galaksi, monimutkaisuus. Täällä on tämä punainen kehä. Suurin osa, jotka sieltä löytyy, ne ovat ulkoisia oikeastaan. Ja ulkoisen puolen ulkopuolisten äh, galaksisen sisälläkin sitten on vielä muutamia muita galakseja. Jos tätä katsoo, niin silloin kyllä repii hiuksiaan. Mitä nyt oikein pitäisi tehdä? ja luodaan uusia sääntöjä, jotta säännöillä säännellään vanhoja sääntöjä. Mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että olen tullut siihen pisteeseen, missä rakenne on aivan vinksahtanut siinä mielessä, että olemme tehneet tavoitteista instrumentteja, välineitä. Tarkoitan tällä sitä, että on kohesiopolitiikkaa, se on jaettu osiin, sitten on verkkojen Eurooppa, väline, horisontti, on näitä kaikkia erilaisia tavoitteita ja niistä on tehty sitten erillisiä välineitä, joilla on eri säännöt, kaikilla on eri sovellukset, ne järjestelmät eivät keskustele keskenään, ne eivätkä toimijat toimi yhteen. Nyt sitten pitäisikin tehdä yhteistyötä, mutta olemme tehneet jokaisesta tavoitteesta siis jonkinlaisen välineen itse asiassa, ja tämä luo paljon monimutkaisuutta joten jokaisella on omat säännöt, omat rahastot, mutta jos todellakin tarkastelee asiaa, palaan tähän kohta, meillä on vain kahdenlaisia välineitä ja onneksi ei pidä rahoittaa poliisitoimia, armeijoja, ja niin edelleen. Eihän meillä tällaisia välineitä ole. Meillä on vain kaksi väline, kahdenlaisia välineitä, jotka ovat ra- avustuksia ja rahoitusvälineitä olemme todellakin vesittäneet tätä lisäarvoa jatkuvasti, vain luodaan uusia alaryhmiä ja yritetään jakaa tätä kakkua eri asioiden välillä. Mutta kuitenkin todellisuutta on, että vaikka emme haluakaan tätä, emmekä pidä tästä, niin silloin tapahtumat tavallaan johtavat meitä suora, jo, suuntaan, jonka tulen teille esittämään. Meillä on yksinkertaisesti korkea tason työryhmä, omien varojen työryhmä, me tarkastelemme äh, budjettituloksia, eh, joustoa, ja sitten täytyy vielä sanoa, että tässä on hiukan tällainen freudallinen lipsarus tapahtunut, kun puhun Brexitistä, mutta äh, tarkoitan tällä, että pitäisi lisätä tarpeita ja sitten meillä on vielä tämä Brexitkin, mutta itse asiassa ajattelen, että ehkä tämmöisen Freudan lipsahdus, koska joskus ajattelen sitä, että tarvitsemmekin Brexit, jotta voimme uudistaa budjettia, joten ehkä tässä budjetin uudistus tarvitsee Brexitia tuekseen, ikävä kyllä, mutta nyt on käymässä niin, että tämä johtaa meidät joustavimpiin avustuksiin. Me poistamme esteitä eri otsakkeiden välillä ja näin on sanottu jo vuosien, vuosikymmenten aikana, ainakin 20 vuotta, niin kauan kuin minä olen ollut mukana näissä omissa. Tarvitaan enemmän joustavuutta, ei pitäisi olla niin jäykkiä, pitäisi olla varovaisempia, kun uudelleen jaetaan varoja, eikä tämä koskaan ole ollut kunnon käsittelyssä, mutta nyt siirrytään kriisivaiheesta sellaiseen, mistä on puhuttu jo vuosia sitten, jopa EUn strategisten investointien rahasto ESIR olen nähnyt tämän suunnitelman jo kymmenen vuotta ennen kuin se luotiin, koska ihmiset tiesivät, että sellainen jossain kohtaa tulee tai sen pitäisi tulla ainakin. Sitten kriisin takia tämä tuli hiukan erilaisessa, mutta muistan tämän alkuperäisen suunnitelman, että olisi tällainen yksi rahoitusväline, jota käytetään eri maissa, joten nyt saamme jotakin, joka lisää tehokkuutta ja resurssien hyvää jakoa, joten palataan nyt se perusasioihin, koska Oikeastaan yksi kysymys, joka liittyy yksinkertaistamiseen. Meidän pitää yksinkertaistaa niin, että voimme hallita tämän uuden, neo, uuden monimutkaisuuden. Meidän pitää luoda kompleksisuutta yksinkertaistamalla, joten meidän pitää todellakin yksinkertaistaa sitä, mitä tarvitaan, jotta voidaan hallinnoida kaikkein vaikeimmat kokonaisuudet, joten meidän täytyy saada parempia välineitä, jotka pystyvät konkreettisiin toimiin. Näytän tätä hiukan graafisesti. Siis todellisuudessa, jos ajattelee asiaa, meillä on varsin yksinkertainen maailma, on avustuksia, tukia ja teilläkin on täällä sisäisiä tukia, mutta tämä on hiukan eri kulmasta jotka ehkä politiikoista, sitten on horisontti ESF ja sitten on rahoitusvälineitä, rahoitusvälineet vaikkakin ne ovat myös poliittisten tavoitteiden välineitä, niin ne ovat tällaisia kysyntään vetoisia julkisempia, toinen yksityisempää. Meillä on todellakin kaksi eri järjestelmää, jonka olemme luoneet. Mutta niitä on siis vain kaksi vaikka. Sitten on tämä peruskäsite. Tukien sisältä löytyy rahoitusta ja kertovat hiukan erilaista kuin yleensä. On infrastruktuurit, varat, valmiuksen rakentaminen, sitten on rahaa sosiaaliseen kehitykseen ja tutki, rahaa tutkimukseen ja kehitykseen tukia myöten tähän ja innovaation oikeastaan, voidaan käyttää markkinakeinoja. Sitten rahoitusvälineet, ne ovat infrastruktuuria varten, pk-yrityksiä varten, innovaatiota varten. Tässä on nämä kaksi välinettä, jotka meillä oikeastaan vain on, mutta kuitenkin tässä oli sakset tässä kuvassa alun perin. Tilanne muuttuu sotkuiseksi, koska siellä ne sakset ovatkin siis sakset tuli esiin, ja sitten meillä on budjettikatto, nettojäämät, ja me pitää jakaa tätä kakkua, ja sitten paljon valvontaa ja kontrollia, ja vaaditaan rahoja takaisin, varmistetaan, että raha ei häviä mihinkään, ja talousarvio on todellakin riskien, riskivastustuskykyinen, ja sitten toisaalta otin tällaisen kuvan, mutta näkyy tämän monimutkaisen alueet, alakohdat, hankkeet, rahoitusjatkumot, jotka maasta alueille, eri viranomaisille, eri sääntöjen kautta. Ja sitten on rahoitusvälineet, jotka on jaettu jaettuihin ja keskitettyihin. Ja molemmissa näissä ne pyrkivät saamaan infrastruktuurihankkeet, innovaation tukeminen, mutta toinen on toiselle byrokraatille vastuussa, toinen toiselle. Sitten molemmissa eri säännöt ja sama tarkoitusperä kuitenkin. Kosme, PK-yritykset ja sitten esirahasto ja esir innovoinnille ja niin edelleen, joten tulee sitten alueet on myös jaettu eri tavoin. Sitten on tämä keskivaiheen tarkastelu. Keskivaiheen tarkastelu on valovuosien päässä siitä, mikä tilanne oli 2010. Myönnän sen. Tämä on suuri parannus ja tämä auttaa meitä eteenpäin vuoteen 2020. Se auttaa, koska tässä ratkaistaan joitakin ongelmia, joita on ollut, joten tässä on kyllä monia ongelmakohtia. En nyt halua niistä se tarkemmin keskustella, mutta jokainen tulee esille. Tässä on hyviä piirteitä ja sitten on näitä erityisrahastoja, mutta en ottanut niitä tänne rahastoon tänne listaan. Erityisrahasto on tällainen aspiriini, jolla voidaan vähentää tunnetta sairaudesta, mutta ongelmana on se, että nämä katot eivät vain ole realistisia. Me luodaan näitä erityisrahastoja, että me ette joudu tarttua toisiin ongelmiin. Näin voidaan jatkaa, pitää kulisseja yllä, mutta pointti on, että budjetti ei pysty siihen, mitä sen pitäisi tehdä. Sitten luodaan erityisrahastoja eikä tartutakaan näihin ongelmiin, eikä vähennetä budjettia vaikka jostakin, joltakin alueelta ja niin edelleen. Otetaan tämä lääkeaspiriini, mutta ei todellista lääkettä, parannusta löydy. Sitten parannus asetukseen, parantaen varainhoitoasetusta, mutta se ei ole todellakaan ihanteellisella tasolla ja mielestäni se, sen täytyy johtaa johonkin suurempaan ja parempaan, koska meillä ihan parin vuoden päästä tulee esiin kysymyksiä. Brexit on tulossa, keskustelita siitä kuka maksaa, mitkä laskut, joten meillä on todellisia haasteita kyllä tulossa ja pidän kovasti tästä pääjohtajan, kun pääjohtaja kysyttiin, mitä jos me teemme 10 miljoonaa, kuka maksaa silloin enemmän, niin maksan takaisin. Hän sanoi, meillä on budjetti 50 miljardia suurin piirtein, ja vaikka minun roolini on vain varmistaa, että rahat käytetään hyvin. Entäs sitten? Ja pidin tästä so what kommentista kovasti. Miksi nyt hermostelemme niin paljon? Vieläkin tämä on iso talousarvio, iso budjetti ja meidän pitäisi löytää ratkaisuja eikä juosta ympäriinsä niin kuin päättämät kannatteloissamme, joten me tarvitsemme parempaa tukien käyttöä eri alueilla. Pitäisi siis sovittaa yhteen sääntöjä, ei ole mitään syytä sille, että ihmisten pitää etsiä mitkä säännöt liittyvät äh, maaseudun kehittämiseen, onko kyse metsistä vai mistä, entä sitten tiet kuuluvatko ne äh, aluekehitysministeriölle vai metsätalousministeriölle, mitä No siltihän se on vain tiestä. Monia asioita voidaan sovittaa yhteen sääntöjen kohdalla. Meidän pitää myöntää apua tarpeisiin perusteen, ja tässä on jonkin verran edustuttu, se on mukavaa. Mutta siis vain jonkin verran edustusta, niin kuin sanoin, mutta meidän pitää vähentää suurta monimutkaisuutta myös rahoitusvälineiden kohdalla. Rahoitusvälineistä haluaisin sanoa sen verran, että ovat kysyntävetoisia, joten mitä monimutkaisempia sääntöjä asettaa käytörajoitukselle ja kuinka pienemmästä rahoitusmäärästä on, sen vähemmän kysyntää on ja mielenkiintoa ja kustannukset vain kasvavat, joten tämä tarkoittaa sitä, että teidän pitää ajatella asiaa eri tavalla kuin rahoitustukina, avustuksina. Jos luodaan erillisiä ryhmiä, se tappaa tätä tehokkuutta erityisesti rahastoa, se meni läpi esimerkiksi, ja sitten kun se meni parlamentin läpi, niin oli asetettu niin monta rajoitusta, ja pyrittiin varmistamaan, se on painotettu, ja tehtiin asioita, että kukaan ei halunnut. Koska sitten tästä kaikesta tuli liian joustamatonta. Tämä riskin jakaminen on kuitenkin välttämätöntä, voidaan vähentää kustannuksia. Siksi loppujen lopuksi tarvitaan yksi iso rahapussi tavallaan, jossa rahoitetaan eri asioita. Ja samat säännöt valintakelpoisuudelle, tukikelpoisuudelle ja erityisesti täydentävyyssäännöt sektorikohtaisesti, mutta sitten on tämä potti, josta jaetaan infrastruktuuriin, pk-yrityksiin ja niin edelleen. Tämän takia minä sanon, että on monia, voitaisiin välttää monia turhia menettelytapoja. Tämä Tähän menee kyllä aikaa, tämän vasta niin kuin oman aikana, pyydän ehkä liikaa, mutta ainakin voimme alkaa asian ajattelun. Ja tässä sitten viimeinen unelmani, uneni yksinkertaisesti budjetti, jossa on tuet, infrastruktuuri, sosiaalinen kehitys, ihminen pääoma, sitä rahoitusinstrumentit tekevät, mitä niiden pitääkin tehdä. Otetaan käyttöön tällainen kehitysikkuna. Miksi otin sen tähän? Te voitte kutsua sitä jollakin eri nimelläkin. Me loimme esirin, niin ihmiset sanoivat, että niin, esir, rahasto, ei toimi vaikeilla alueilla. No se johtuu siksi, siitä, että ei esiriä tätä varten ole laadittu. Jos halutaan, että se näin toimisi, silloin pitää luoda korkeamman riskin elementtejä, jossa käsitellään ongelmia juuri näillä alueilla, koska muutoin tämä on siis vetoista. Pitää houkutella investoijia ja pitää, pitää tietty korvaustaso, premiotaso, jotta tämä toimisi niin silloin kyllä mielenkiintoinen kasvaa. Tavallaan siis tarvitaan jotakin. Ja meillähän on sitten EUn ulkoisia kehitysvälineitä, ne voivat toimia EUn ulkopuolella, mutta eivät EUn sisällä. Eikä siinä oikeastaan ole mitään järkeä. Meidän tarvitsemme vähemmän näitä jakoja. Siis yksi iso potti, infrastruktuurillisten yhteiset säännöt, joita voidaan yhdistää näitä. Ja jos on yksinkertainen budjetti ja yksinkertainen rakenne, silloin voi hal- hoit- hallita valvontapuolen ja siihen liittyvän monimutkaisuudenkin. Kiitoksia. Et donc on aura un règlement en 10 pages. No niin, ja sitten tästä saamme kymmensivuisen asetuksen, ehkä jopa lyhemmänkin. Eli tätähän juuri kaipaamme. Niin, vallankumous on siis lähtenyt liikkeeseen. Minä pohdin, että pitäisikö minun ottaa lopputilipistä hanskat naulaan. Te olette aivan oikeassa, kun te kuvasitte tilannetta. Tämä on hyödyllinen kuvaus. Ongelma on siinä, että kaikki on tavallaan mahdollista, mutta sitten ei. Mutta mikäli kaikki asioita yhdistetään, niin jossakin kohtaa täytyy tehdä eronvetokin. Ja minun mielestäni yhdistämällä saadaan uutta aikaan, mutta rajat täytyy kuitenkin asettaa. Jo 13 vuotta olen pohdiskellut samoja kysymyksiä. Ja aina kun sanotaan, että tuhat, esitän tuhat eri poikkeusta, niin kuitenkin tämä kaikki monimutkaistaa avunsaajien elämää. Meillä on kuusi pääosastoa, jotka hoitavat esimerkiksi tutkimusrahastoja ja kuusi erilaista perussäännöstä ja kuudet suuntaviivat ja kuudet eri menettelyt. Ja meillä on avunsaajia, jotka saavat rahaa kahdesta aika kolmesta lähteestä, kun on kyse suuresta tutkimushankkeesta ja suuresta yliopistosta. Niin, sieltä täytyy olla puoli tusinaa ihmistä, jotka yksinkertaisesti vain tutkivat näitä säännöksiä ja no, mukautua tai niihin tehtyihin muutoksiin. Yhdet yhteiset säännöt, yksi yhteinen sääntökirja olisi hyvä että Ja täytyy myöskin keskittää ja tehdä, tehdä rajanvetoja. Olen kiitollinen myöskin tästä graafisesta kuvasta. Meidän täytyy nyt lopettaa se, että halutaan saada kaikkea muista aikaan ja juostuvuutta, mikä budjetissa ei ole tarpeeksi. Ei kaikki kaikkeille, kaikkeille voida tätä vähäistä rahamäärää levittää, koska silloin siitä tuli hyvin, hyvin ohut kerros vain. Ja täällä puhuttiin jo näistä erityisrahastoista. Kenties meidän täytyy pohtia, pitäisikö näiden lopettaminen perustaa. Hienoa, että me kutsumme teidät tänne. Kiitoksia. Kiitos teidän tekemästäni työstä. Niin, ja budjettivaliokuntahan tämän taulukon on perustellut tämän tässä tätä monimutkaisuutta on. Ferrantes, olkaa hyvä. Niin kiitokset näistä puheenvuoroista. Tämä taulukko on osoitus juuri siitä, että me olemme tätä monimutkaisuuden tietä kulkeneet ja joka kerta olemme taas jotain sieltä poimineet ja toivon, että esittelijämme itse asiassa ohjaavat meidät nyt takaisinpäin tätä samaa tietä ja onnistumme näin ollen yksinkertaistamaan tilannetta. Tässä puhutaan edunsaajista ja myös meistä. Meidän täytyy itse asiassa tätä monimutkaisuutta nyt täydentää ja nähdä se myös kansallisen monimutkaisuuden lisänä, koska kansalliset säännöt monimutkaistavat asiaa vielä entisestään. Sitten on alueellisia sääntöjä tässä vielä kantona kaskessa ja sitten onkin jo lähestulkoon mahdoton toimia ja saavuttaa näiden rahastojen tavoitteet. Vielä sitten vaikka komissio toivottavasti tämän antaa minulle nyt anteeksi, mutta minä tahtoisin kysyä, onko tämä monimutkaisuus esimerkiksi johtanut meidät siihen valtavan maksuongelmaan, joka on vuonna 2014 23 miljardia on ollut maksamattomia laskuja, joten minä täysin hienosti osaan näitä täytäntöön panna, jos näin olisi ollut ja rahaakaan ei ole sitten näihin maksuihin. Näin on sitten ajauduttu äh, näiden rahastojen huonolla täytäntöönpanolla myös siihen, että me emme ole onnistuneet näitä maksuja parantamaan, niin kyse on siis talousarviosääntelystä. No, sitten olen täysin samaa mieltä myös siitä, että on toki olemassa tämä tukiviidakko ja sitten puolestaan nämä muut tuet. on no, monhan meillä täällä tukipuolella myös PK-yritystuki, myös rakennerahastoista. Monissa valtioissa on olemassa sellaisia ohjelmia, joiden tavoitteena on näitä PK-yrityksiä auttaa. Ja myös rakennerahastoissa on mahdollisuus käyttää osa näistä varoista rahoitusvälineiden piirissä. Ja tämä ei välttämättä ole niin kovinkaan monimutkaista, vaikka jos me katsomme sitä näin kokonaisuutena, niin se vaikuttaa hyvin monimutkaiselta, mutta jos sitten pureudumme yksittäisiin tapauksiin, niin, niin ei välttämättä enää olekaan. Mutta joka tapauksessa on totta, että meidän täytyy pystyä täytän, tätä yksinkertaistamaan voidaksemme sitten täytäntöönpanoa maksimoida ehkä tämä sitten toisi lisäarvoa. Me puhumme täällä lisäarvosta aina vain, mutta se on sitten toinen kysymys, johon halusin kiinnittää huomiota. Eikä se välttämättä kuulu tämän maksimoinnin käsitteen piiriinkään. Mutta minkälaisen määritelmän te tarjoatte, jos lisäarvoa ylipäätään voidaan jollain tavoin määritellä. Ja sitten esittäisin kysymyksen myös siitä, että tämä viimeinen kuva, jota olette esittäneet rahoitusvälineistä, niin vastaako se olemassa olevia tukia vai voitaisiinko nyt sitten innoitusta ottaa monivuotiseen rahoituskehykseen oikeastaan tästä, eli ottaisimme infrastruktuurin, sosiaalipuolen, henkilöstöpääoman ja niin poispäin vain tästä suoraan. Eli voisiko tämä kenties jollain tavalla vaikuttaa monivuotiseen rahoituskehykseen. En minä sitä sen enempää vastusta, sitä, että me jaamme tämän viiteen otsakkeeseen, joita meillä nyt on. Tämä on toiminut sinänsä ongelma. Ei niinkään ole näissä otsakkeissa, vaan muualla. Ja jos tätä erotusta mietimme, niin miten se sitten vaikuttaisi monivuotisen rahoituskehyksen rakenteeseen. No niin, me nyt puhua sitten mahdollisimman lyhyesti aikarajoitusten vuoksi. Seuraavaksi Malevich. Thank you, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vain korostaa sitä, että kun me ajattelemme yksinkertaistamista ja budjetin muutoksia, niin silloin pitäisi aina pitää mielessä se, että budjetista meidän pitäisi, budjetin pitäisi pystyä vastaamaan peruskysymyksiin, mitä rahoitetaan, missä, kuinka, ja haluammeko vasta kysymykseen, mitä rahoitetaan talousarviosta. Silloin tarvitaan ohjelmaluokittelua, lähestyä asioiden hankkeen, projektiin tai ohjelman kannalta sitten, kun kysytään, mitä rahoitetaan taloudellisessa mielessä puhutaan palkoista, muista kuluista, pääomavaatimuksista ja niin edelleen. Sitten missä tämä on tällainen paikkaan liittyvä kysymys, sitten kuinka, kysymys kuinka jotakin rahoitetaan, tämä liittyy rahoitusvälineisiin, avustuksiin ja muihin rahoituslähteisiin, joita voidaan käyttää, joten itse asiassa asiakirja pitäisi olla yksinkertainen, menettelytapa on yksinkertaisia, mutta aina meidän pitää pystyä vastaamaan näihin peruskysymyksiin. Kiitokset ja Olbricht. Eh, Uskon, että yksi johtopäätöksiä seminaaristamme on se, että kyse ei ole sinänsä itse varannut asetuksesta, vaan tekstin seuraamuksista. Kuinka moni ihminen Euroopassa lukee, lukee ylipäänsä parantasetusta? Kuinka monta parlamentin jäsentä ymmärtää sitä? Kuinka valiokunnan jäsenissä ymmärtää sitä? Todennäköisesti pelkästään Inge Kressle, kenties joku muukin vielä. Mikä seuraamuksista. Ensinnäkin on tärkeää muistella seikka. Niin kuin aina, puhuja oli erittäin selkeä sanoissaan. Me tiedämme, ja me keskustelemme asiasta monia vuosia. Kaikki tietävät, että asia on niin. Eikä kukaan halua muuttaa sitä. Kysymys kuuluu, ketä varten me yksinkertaisten asioita? Kuka hyötyy yksinkertaistamisesta? Komissioko? Sen vuoksi me yksinkertaistamme vaikka avunsaajien puolesta heidän takia. Ja mitä seuraamuksia tästä tulee? Työkalulaatikko. Työkalupakki tarkoittaisi sitä, että joku haluaa tehdä jotakin, ja hän voi sitten mennä jonnekin ja sanoa, että minä haluan tehdä tämän ja tämän asian, Kuinka tähän voi saada rahoitusta? Missä on työkalupakki? Onko se tuo, tuo vai tuo? Kolmas rahasto. Emme voi tehdä päällekkäistä työtä. PK-yritykset kaikkialla ja niin poispäin. Ei. Meiltä on yksinkertainen selkeä työkalupakki. Ellei sitä ole, koko homma ja varanhoitoasetus on aivan turhaa. Kaksi lisäkommenttia sitten päätän puheenvuoroni. Tällä hetkellä olemme luomassa yhä monimutkaisempaa tilannetta, monimutkaisempaa kuin tänä päivänä, kun kohesiopolitiikkaa määritellään. Tämä on vasta alkua. Ja kun keskustamme kohesiopolitiikasta sen tulevaisuudesta, ja sitten nyt yritetään er-, erottaa kohesiopolitiikan elementtiä vuoden 2020 jälkeen, niin tätä keskustamme käymme. Sitten puhumme yksinkertaistamisesta ja katsomme, että mikä pääosa tekee mitäkin, ja mikä komission osa tekee mitäkin. Tämä on tämän päivästä keskustelua, ja tämä oli eilispäivän keskustelu. Tästä keskustellaan tänään. Ja viimeinen elementti. Valitettavaa kyllä Toinen ongelma on tämä aspiriini. Nyt ei ole kyse budjetista, vaan kysymys kuuluu, olemme luomassa erityisrahastoja, mutta kyllä erityisrahastot eivät ole talousarviossa, ne ovat talousarvion ulkopuolella. Mikäli me ratkaise budjetin ongelmaa, silloin ongelma siirtyy erityisrahaston kontolle. Tämä on eri keskustelu, mutta tämä on, ei ole ihan sama keskustelu, mutta kuinka voidaan sitten saada erityisrahastot budjettiin? Tämä on ongelma. Ja kuinka yksinkertaistetaan? yhteenvedonomaisesti voin todeta näitä johtopäätöksiä. Varantoasetuksesta täytyy tehdä sellainen, että se on avunsaajan kannalta niin yksinkertainen kuin mahdollista. Tarvitsemme selkeän työkalupakin, mitä voidaan rahoittaa ja mistäkin rahastoista ja missä tilanteessa. Mikäli ei ole työkalupakkia, silloin kansalaiset eivät ymmärrä hölkkäsen pölähtävää. Eikä kansalainen silloin ole valmis Eurooppa vaan Euroopalle rahaa antamaan, koska se oli jo monimutkaista, eikä rahaa hakemaan myöskään. Oletteko pyrkinyt ymmärtämään pääosaston äh, organigrammia, kun sitä nyt sitten katsotaan komission tietyistä pääosastoista, niin ei ole välttämättä ollenkaan hämmästyttävää myöskään, miten erikoiset ja vaikeat menettelytavat siellä on. Se vaiku- ja näin tämä vaikuttaa Herkuleksen ponnistukselta ymmärtää tätä monimutkaisuutta. Tämä sääntöjen ja menettelytavan monimutkaisuus ja, ja se heijastelee suoraan itse asiassa komission sisäistä työnjakoa. No niin, tämä oli tällainen lupaava tiedon välitys. Tosiaan kiitokset teille. Niin voisitteko vielä muutaman suosituksen meille antaa? Thank you very quickly. I mean, as you see, it's a bit... nopeasti. Tämä on hiukan tällaista unelmointia. Voi keskustella otsakkeista ja eh, eri politiikan alusta. Ne ovat teidän päätöksenne, mutta halusin vain sanoa, että ihmiset ovat niin syvällä ongelmissa ja kompleksisissa kysymyksissä. Minä jo olin mukana tässä älykkäs kaupunkikokouksessa ja me huomasimme, että oli hankkeita, joita me emme hallinnoida. Esimerkiksi äh, sähköverkosta, koska niitä hoiti joku muu pääosasto. Ja sitten me kuitenkin teemme nettisivustoa ihmisille ulkopuolella. Välittävätkö he, mikä pääosasto tässä on mukana? He vain näyttävät tällaisen kaupunkihankkeen ja sama koskee näitä avunsaajien yhtä, yhtä ainoa luukkua voin sanoa, että te ette voi hakea sitä täältä, koska tämä liittyy maaseudun kehitykseen, bla bla bla, mutta eivät ihmiset tästä välitä. Nyt siis puhuin kaupungeista ja ymmärsin sitten, että ei, täytyy tehdä yhteistyötä, täytyy jotenkin yhdistää näitä asioita. On kyse uudistuksesta. Meidän pitää liikkua kohti näiden blokkien yksinkertaisemmista, jotta voidaan hallinnoida tätä monimutkaisuutta, jota tästä syntyy. Meillä on integroitu monimutkaisuus, siksi meidän pitää yksinkertaistaa näitä eri lokeroita. Tämä on tavallaan tällainen loppuviesti minulta. Herzlichen Dank. Sie haben uns unsere Fantasie angeregt. Ich möchte weitermachen. Te todellakin kierroit, olette, er- puhuitte erittäin kiehtovaa viestiä ja aktivoitte meidän mielikuvituksemme. Nyt edustaja tai herra Mona puhuu seuraavana. Hän edulta edustaa pelkästään EFSA vai myöskin erillisvirastojen verkostoa. Hän puhuu nyt ulkoistamisesta ja sen seuraamuksista. Olkaa hyvä. Hyvät puheenjohtajat, hyvät jäsenet, kiitokset mahdollisuudesta kertoa teille virastojen verkostosta. Edustan sitä nyt ja kiitos kun saan osallistua tähän kokoukseen lyhyesti. Kerron tästä aiheesta, eli tehtävien ulkoistamisesta ja resurssien optimoinnista. Unionivirastot aktiivisesti osallistuvat unionin 2020. Kuuletteko siis minua? Selvä. Niin 2020 strategiaan ja komission agendaan ylipäätään ja näin palvelevat kansalaisia suoraan. Ja jotta sitten pääsemme näihin tavoitteisiimme, niin virastot tekevät keskenään paljon yhteistyötä. Ne koordinoivat työtään ja myös keräävät tieteellistä tietoa unionin viranomaisten ja hallitusten ja kansallisten viranomaisten käyttöön. Näin on siis tehtäviä ulkoistettu osittain. Ja näin unioni voi saada tämän työn, jota virastot tekevät, ja käyttää sitä pääomaa hyväkseen ja näin sitten tarjota kansalaisille entistä parempia etuja. Näin siis teemme unionin virastojen välillä verkostotyötä. 2015 vastuuvapausmenettelyissä virastojen osalta jo havaittiin, että hyvin virastot tekevät temaattisesti yhteistyötä ja näin on sitten kehotettiin myös vastaavia aihealue yhteistyösynergioita löytämään virastojen välillä myös yhteisillä poliittisilla alueilla samaten. Unionin virastojen päätehtävä itse asiassa olisi vastata seuraaviin, eli turvallisuus- ja puolustusasiat, sitten vapauden oikeuden alueen luominen, kansalaisuuden vahvistaminen ja unionin liike-elämän ja innovoinnin kehittäminen ja sitten valvontamenettelyjen kehittäminen ja 44 keskitetyllä virastolla on 1,2 miljardia varoja käynnissä, mutta se ei kuitenkaan ole kuin murto-osa kokonaisesta unionin talousarviosta. Ja meillä on tuollainen reilu 5500 henkeä virastoissa. Ja sitten komission ehdotuksessa artiklassa 57 esitetään oikeusperusta tehtävien ulkoistamiselle virastoissa, ja näin voidaan sitten tarjota myös lisää yhteistyötä virastojen välillä, ja näin sitten voidaan puhua jaetuista yksiköistä verkostojen, virastojen verkostoinnissa. Ja tämä tässä on kyse äh, artiklasta 57, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi helpottaa äh, täytäntöönpanoa, maksumääräysten täytäntöönpanoa ja hallinnollisia äh, ehdotuksia tässä myös on. Pitäisi tarjota palveluita, tuotteita, jakaa työtä ja myös sopimusten laatimiseen tässä kiinnitetään huomiota näin myös sitten pitäisi kiinnittää huomiota myös tarjotun palvelun kustannuksiin. Tässä on kyse myös voittoa tuottamattomasta periaatteesta ja kustannusten perinnästä tietyissä tapauksissa. Jos ajattelemme tuota vastuuvapausmenettelyä, joka joka osoittaa sen, että meidän täytyy nimenomaan henkilöstösääntö, henkilöstövaroja ja taloudellisia varoja käyttää optimaalisesti. Ja tätä täytyy vielä tarkemmin tutkia ja parantaa tätä asioiden välistä yhteyttä. Näin sitten voimme käyttää jaettuja resursseja paremmin jos ajattelemme sisäistä tilintarkastusta, esimerkistä julkisia hankintoja ja muuta vastaavaa, tässä kuitenkin rajallisin keinoin. Varainhoitoasetus voisi tarjota tätä talousarvioon ja IT-puoleen, bisneksen, liike-elämän jatkuvuuteen ja henkilöstön hyödyntämiseen uusia suuntaviivoja. Ja me olemme tyytyväisiä komission uusiin ehdotuksiin siitä, että näin voidaan entistä tehokkaampia menettelyjä valita näiden käytettävissä olevien resurssien hyödyntämiseen. Komission ehdotuksessa kuitenkin puhutaan ainoastaan horisontaalisesta hallintopuolesta, mutta se voitaisiin laajentaa myös muihin ydinpalveluihin. Näin voisimme sitten resursseja käyttää entistä paremmin. Näin voitaisiin mennä myös muihinkin tehtäviin kuin hallinnollisiin tehtäviin. Eli voitaisiin ajatella samantyyppistä toimintaa kuin komissiossakin, kun rahoituspuolen edustaja voi delegoida delegoida työtään muulle virastolle ja muulle työntekijälle. Ja näin tämän palvelutason sopimuksessa pitäisi erityisesti tarjota vakaata taloushallintoa. Tämähän on päätavoitteemme. Eli ei ainoastaan puhuta näiden kustannusten takaisin perinnästä työtaakka virastoissa kasvaa ja me tarvitsemme näin ollen joustavuutta entistä enemmän voidaksemme käyttää paremmin virastojen resursseja ja tässä täytyisi korjata nykyistä varainhoitojärjestelmää ja korjata tuota ulkoistamismahdollisuutta. Näin voitaisiin ulkoistaa myös muita tehtäviä ja näin palveluita voitaisiin ulkoistaa samantyyppisten rahoitushallinnointiehdoin kuin muutenkin. Kuitenkaan kaikki ulkoistaminen ei johda menestykseen. Ja virastot ovat jo useammassa osa tapauksessa nimenomaan kyseenalaistaneetkin tämän ulkoistamisen ja myös tilintarkastustuomioistuin on siihen kiinnittänyt huomiota näistä saattaa syntyä sitten virastoille lisäkustannuksia. Ja virastot näin ollen tämän tarkistuksen 58 mukaisesti ja artiklan 69 mukaisesti voivat yksityisille yrityksille näitä tehtäviä ulkoistaa. Jos katsomme tätä yhteistä lähestymistapaa 2012, Tämä on kolmen pää toimielimen välisestä yhteissopimuksesta, ulkoistamisesta, niin että tämä kuuluu tuon tilintarkastusviranomaisen täyteen valvonnan piiriin. Ja näin se arvioi sitten kaikkia kustannuksia, jotka liittyvät ulkoiseen, ulkoistamiseen. Ja näin tuo muutos 69 osoittaa, että kaikki mikä liittyy riippumattomaan tilintarkastukseen, kuuluvat tilintarkastustuomioistuimen harteille. Ja näin tilintarkastaja kiinnittää huomiota myös näihin ulkopuolisesti tehtyihin töihin ja tilintarkastuksiin. Jos ajattelemme resurssien optimointia, niin se tarkoittaa myös tuota tulopuolta. Monet virastot tahtovat itse asiassa yhdessä tehdä työtä muiden unionin elinten kanssa, e-, esimerkiksi komission ohjelmien kanssa tai kansainvälisten järjestöjen kanssa. Virastojen näin ollen siis voisi, täytyisi olla oikeutettuja toimimaan näin, vaikka niiden perustamisessa ei ole tällaista mahdollisuutta uutta nähtykään. Nyt tämä ei ole mahdollista ilman komission kanssa neuvoteltua poikkeus Eli me kaipaamme yksinkertaistamista ja joustavuutta myös nyt on liian kohtuuton menettely käynnissä. Eli me kaipaisimme yksinkertaistamista. Tähän tilintarkastustuomioistuinkin on kiinnittänyt huomiota ja tällainen sisäinen menettely pitäisi poistaa. Nykyisessä varainhoitoasetuksessa joka ainoa transaktio täytyy olla yksityiskohtaisesti perustoitu, eikä tämä välttämättä ole riskipohjaisen hallinnon kannalta järkevää. Ainoastaan pitäisi toimia silloin, kuin välttämätöntä on. Ja jos ajattelemme tätä varainhoitoasetusta, sopimusta, niin siinä on tuo mm, suora ja näin tässä uudessa varainhoitoasetuksessa on monia ö, kohtia, joita vielä entisestään voitaisiin yksinkertaistaa. Tällä pyrit, pyrittäisiin sitten modernimpaan suuntaan varainhoitoasetuksessa, kun yksinkertaistettaisiin ja joustavoitettaisiin järjestelmää ja optimisoitaisiin resurssien käyttöä ja myös tilintarkastuksen vastuullisuutta parannettaisiin. Virastot nimenomaan tahtovat tulla suoritusperusteisesti arvioiduksi, mutta me haluamme välttää turhaa työtaakaa jota mahdollisesti uudistuksesta tuul- syntyisi. Really Kiitos herra Monar, että mitään kiireisiä kysymyksiä ei ole herra Monardin suuntaan tällä hetkellä, joten ehdotan, että jatkamme eteenpäin ohjelmaamme. Vai haluaako joku puheenvuoron? No, siinä tapauksessa toivotan tervetulleeksi seuraavan puhujan, joka puhuu kansalaisten osallistumisesta eurooppalaiseen päätöksentekoon Maastrichtista käsin. Paikalla on tullut tohtori Edward Best, puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet, No silloin ilo ja kunnia kertoa joitakin ajatuksia tästä erittäin haastavasta aiheesta ja tekstiluonnoksesta. Nähdäkseni ette ole aikonut vielä tarkistuksia tehdä. Tai tarkistuksia ei vielä esitetty. Kenties voin sanoa jotakin hyödyllistä. Koska aika paineita on, joten lyhennän hieman esitystäni. Jollakin ihmisellä saattaa olla pieni yllätys, että ylipäänsä asetuksessa puhuttaisiin kansalaisten osallistumisesta EUn budjettimenettelyihin, varsinkin mikäli tarkoituksena on yksinkertaistaa asioita. Joillekin tällainen sanamuoto saattaa olla pettymys, koska tässä ei sitouduta mihinkään, mihinkään tässä sanotaan, että kansalaisia mahdollisesti kuullaan. Eri puolilla maailmaa on kuitenkin konsensus siitä, että kansalaiset pitäisi ottaa – julkiseen elämään paremmin mukaan. Tämä olisi toivottavaa. EU on konsensus siitä, että enemmän pitäisi tehdä EUn tuomiseksi lähemmäksi kansalaista kaikilla mahdollisilla keinoilla. Siksi on aivan luonnollista ja hienoa, että ehdotan sitä, että kansalaisten osallistumista vahvistetaan, kun on kyse EUn budjetin täytäntöönpanosta. Suuret odotukset tai epäluulo nykyolosuhteissa yhdistettynä turhautumiseen – viimeaikaisiin tapahtumiin, tekee kansallisesta osallistumisesta EU-tasolla asian, jonka suhteen kannattaa kenties pitää hieman matalampaa kunnianhimoa yllä. Sitäkin huolisemmin täytyy varmistaa se, että se, mitä nyt on mahdollisesti luvataan, myöskin näennäisesti toteutuu. Toiseksi yhteiset pyrkimykset pitäisi tehdä, jotta kansalaisten osallistumiseen liittyvät aloitteet ovat mielekkäitä ja niitä hoidetaan sen mukaisesti. Tässä tietenkin kunnioittaa eri menetelmien kirjoa, jolla voidaan edistää kansallista osallistumista. Ja kolmanneksi, koska suurin osa talousarviosta pistetään täytäntöön kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, olisi epäsoveliaista ottaa mukaan mitään, joka kuulostaa lailliselta velvoitteelta, joka tulee EU-ta käsin. Saattaa olla syytä pohtia sitä, että tekstejä muutettaisiin, jotta siitä tulisi jotenkin, miten sanoisin, kannustavampi siten, että komissio, jäsenvaltiot ja muut budjetin täytäntöönpanijat äh, niitä kehotetaan äh, tai kannustetaan ottavan kansalaisia mukaan, mikä se on sovellista. Sanomuutet ehdotaan saattaa tätä nähdä myöskin hyvinkin varovaisena ymmärrettävistä syistä, kun tarkastellaan sen täsmällisyyttä ja sitoumuksen tasoa. Mikä on tärkeämpää tai on se, että tuettaisiin uusia monitasoisia aloitteita, jotka edistäisivät mielekästä kansalaisten sitoutumista ja tervettä asioidenhoitoa ruohonjuuritasolla ja paikallistasolla. Kyllä. Olemme saaneet kokemuksia tietoa meripuolta Eurooppa ja maailmaa kaupungeista, jotka ovat onnistuneet pistämään täytäntöön tällaista osallistavaa budjetointia. Kyse on kuitenkin tuista hankkeille, jotka ovat suhteellisen pienimuotoisia paikastason hankkeita. Ja kyllä, kansallista kokemusta on EU-stakin, Ranskasta, Italiasta ja muualta. Kansaisia on kuultu esimerkiksi, kun on tarkasteltu meidän käyttöä. Joskus jopa Intiaa on käytetty esimerkkinä. Ja sanotaan, että miksei voitaisiin sama esimerkki on Euroopassakin, MyGov interstaloitetta. Jotkut vastustavat kansalaisten osallistamista He katsovat, että kyse on paikallistasosta lähinnä. Ja tässä valossa tämä koko se pitäisi nähdä. Jotkut sanovat näin. Kenties voin lisätä tähän vielä muutaman ajatuksen poikasen, jotka liittyvät tekstiehdotukseen ja sanamuotoihin – ehdotukseen, joilla voitaisiin tukea tällaisen monitasoisen puitteiston luomista ja joka voisi olla mielekäs projektilta katsottuna käsin. Ensinnäkin menestyksen tekijät, myönteiset sellaiset. Tässä tulee mieleen uusi kohta, jossa sanotaan, että kansalaisia tullaan kuulemaan. Komparatiiviset vertailevat tutkimukset Euroopasta ja maailmalta vahvistavat sen, että tehokas kansalaisten sitouttaminen ei ole mikään yksittäinen mielipideen ilmaisu kansaisten suunnalta tai yksittäinen kysely, joka kansaisten suuntaan tehdään. Nyt pitäisi pikemminkin tämän sisään rakentaa pidemmän aikavälin prosesseja ja pohdintoja ja vastuutilvallisuutta ja kansallisten kuulemista, jotta voidaan paremmin kansalaiset ottaa mukaan ja sitouttaa. Entä sitten riskit? Niin ei niitäkään pidä unohtaa. Sekä EUn että kansallisella tasolla avataan riskejä ne on havaittu eri tutkimuksissa sen osalta, kuinka EU on varoja on käytetty hyväksi tiettyihin hankkeisiin ja tietyissä olosuhteissa. Ensinnäkin loppaus, alttius, altistuminen lobbareille. Jotkut ovat tehneet jotakin muutoksia ja aivan oikein painottaneet että tarvetta varmistaa objektiiviset kriteerit, kun valitaan hankkeita ja paikallisella tasolla, mitä tuotamme paikalliset toimijat. Kummallakin tasolla on vaarana se, että osallistuminen on heppoista. Investoinnit näihin aloitteisiin saattavat olla sellaisia, että niistä ei saada tehokkuushyötyä ja vastuutilaisuutta, johon pyrittiin. Ja lopuksi, mikäli asiat eivät tunnu tapahtuvan niin kuin oletettiin, on vaarana, että koko hanke hylätään. Sanotaan, että tämä on tällaista poliittista silmän lumetta, mikäli keskipitkällä aikavälillä ei ole tällaista jatkuvaa kansalaisten mukanottoa. Johtopäätös sitten. Uusi kappale voidaan nähdä eri näkökulmista käsin. Vaarana nähdäkseni on se, että nyt pitää varmistaa se, että ei luoda sellaisia odotuksia, jotka ovat äh, sellaiset, ne eivät toteudu ja johtavat vain lisäturhautumiseen Kenties joku sanamuoto sen mukaan, jotta sen monitasoinen kehitys aikaan ja jossa keskityttäisiin siihen, mitä merkitystä tällä kaikilla on ruohonjuuritasolla. Huolimatta ponnisteluista ja eri aloitteista, joihin komissio on ryhtynyt paremman lainsäädännön paketin yhteydessä eri ohjelmien hallinnoinnissa, niin tietystikin tämä kaikki tulee toteutumaan kansallisella alueella ja paikallisella tasolla lähinnä. Ja tämä ei pelkästään ole yksittäisen kansalaisen kannalta toteutuva asia. Kuinka sitten rahoituksessa tehdään sellainen, että osallistavan budjetoinnin periaatteet toteutuvat, eli aktiivinen kansalaisuus ja se, että kansalainen voi paremmin samaistua EUn kehykseen. Tämä voidaan hoitaa muullakin tavalla pikemminkin varanhoitoasetuksen ulkopuolelta käsin. Nämä eivät kuulu niinkään varanhoitoasetuksen nämä pyrkimykset. Much, Dr. Best. Um... Kiitos, tohtori Best. Onko tohtori Pestri, kysymyksiä. Onko mitään kysyttävää tässä vaiheessa? Rouva puheenjohtaja. Also das ist ja eine Geschichte. Tämähän on kuuma perunat koko tämä asia. Ymmärsin teidät nyt niin, että parasta olisi mikäli tämä kappale yksinkertaisesti vain poistettaisiin. Näinkö minä ymmärsin? Katsotteko te siitä mitään hyötyä? Pitäisikö se pistää mukaan, mutta on sellaisella tavalla, että se on realistinen. Ja että halutaan kansalaisohjaistuvat eikä pelkästään oteta huomioon niitä, jotka haluaisi laittaa rahaa. Voisinko nyt pyytää, että otatte kantaa tähän kysymykseen? Indeed, a hot topic, because I think the experience... Kumoe, koska kokemukset tässä aloitteessa, kuten kansalaisaloitteessa, ovat osoittaneet, minkälaisia riskejä liittyy siihen, jos ei tartuta kaikkiin ulottuvuuksiin näissä kohdissa. En ehdottaisi sitä, että tämä poistetaan sitä, siihen en pyrkinyt, mutta jos se jää tänne ja se on tällaisessa varovaisessa epämääräisessä muodossa, niin silloin pitää toimia tietoisesti ja tätä pitää tukea oheistoimin asetuksen ulkopuolelta, jotka eri tavoin sitten tarttuvat erittäin tärkeisiin haasteisiin, kun pyritään luomaan merkittävää osallistumista en halua tätä poistaa, koska tämä on näin kuuma peruna, mutta miettiä hiukan, miten sitä käsitellään oikein. Any others? So the main question there, how to make... Perimmäinen kysymys on se, että kuinka tehdään tästä mielekäs. Hyvä niin, jätetään tämä toistaiseksi tällaiseksi. <laughs> yes. Hyvistä ajatuksista saa bonuksen.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 puheenjohtaja arvon edustajat. Olin iloinen siitä, että meillä on täällä tilaisuus esittää teille meidän tutkimuksemme. Tämä on nyt ajankohtainen aihe viime aikoina. Meillä on ollut vaikeuksia tämän aiheen suhteen. Uudet säännöt. Tulen kertomaan meidän näkemyksestämme. Uusin sääntöön saatte kerro myöskin, miten me näemme tämän asian kun on kyse eturistiriidasta. Voin mainita jotakin konkreettisia esimerkkejä siitä, missä määrin nämä aloitteet ovat hyviä ja missä kohtaa on parantamisen varaa. Ensinnäkin retorinen kysymys. Kuinka voimme välttyä eturistiriidat, kuinka ne voidaan ratkaista, mikäli emme tiedä, ketkä ovat tukirahojen saajia? Tämä on minun nähdäkseni pääasiallinen kysymys, tärkein sellainen. Tähän tulen paneutumaan. Nyt pitäisi konkreettisesti voida tarttua niihin ongelmiin, koska muuten tästä tulee ongelmia. Saattaa, että tukirahat menevät väärin taskuihin. Lyhyesti sitten artikasta 59 ja 60 uudessa uusissa säännöksissä. Kaksi asiaa, jotka nähdäkseni tärkeitä. Myönteisenä minä näen sen, että täällä on määritelmä. eturistareita on määritelty ja tarkasteltu täytäntöpanon eri rakenteita. Tämä on hyvä asia. Meidän täytyy tietää, kuka varojen kanssa on tekemisissä. Mikäli tiedetään, kuka virkamiesaisuutta hoitaa, on parempi määritellä, missä asia menee pieleen. Sitten kun ongelmia syntyy avunsaajien puolella, niin tämä on jatkuvasti esillä oleva aihe. Meidän täytyy loppujen lopuksi tietää, kuka on toden edunsaaja. Saattaa olla eturistiriitoja on tai sitten ei, mutta näistä täytyy tietää. Nämä säännökset ulottuvat aina avunsaajan saakka. Meidän täytyy pystyä määrittelemään ne henkilöt, jotka istuvat tiettyissä virastoissa tai muualla, jotta heidät voidaan määritellä ja tunnistaa, ja kuka on todellinen omistaja ja kuka toden teolla vetää naruista kuliseen takana. Tämä täytyy tietää. Henkilöt, jotka ovat julkisuudessa, eivät välttämättä ole niitä, jotka sitten viime kädessä rahat saavat. Tätä asiaa oli riittävästi hoidettu kuntoon. Ja virallisia edunsaajia eivät välttämättä ole niitä todellisia edunsaajia. Joten vielä täyden, täydennys. Kun on kyse säännöksistä, jotka liittyvät eturistiriitoihin, kun on kyse esimerkiksi julkisista hankinnoista ja säännöksistä, siellä tämä asia on suhteellisen hyvin kuvattu, mutta kun on kyse hyvästä hallintotavasta, täytyy tarkastella käytänteitä. Vuoden lopussa teimme tutkimuksen tutkimme seitsemän alueista ohjelmaa ja yli tuhatta eri hanketta arvioitiin. Ja tutkimme kaikki omistusrakenteet ja ketjut. Ja luvut ovat suhteellisen tai melkoisen huolestuttavia. 27 prosenttia tukea saaneista hankkeista olivat sellaisia, että omistaja oli anonyymi tai omistajasta ei ollut tarkkaa tietoa. 38 prosenttia koko rahoitusvolyymista meni loppusajille, joista ei ollut tarkkaa tietoa. Kysymyksiin kuuluu, miksi kukaan tästä ole huolestunut kansallisella tai Euroopan tasolla? Esitimme kysymyksen budjettipääosastolle. Saimme vastauksen, joka minua suoraan sanottuna hämmästytti ja ällistytti. Me saimme selville, että budjettipääosasto ei ole selvillä omistusrakenteista, eikä ole halukas niitä edes tutkimaan. Tsekin tasavallassakaan tämä ei ole mahdollista lainsäädännön vuoksi, joka koskee osakeyhtiöitä. Siksi esitin kysymyksen budjettipääsastolle. Ja halusin tietää, mitä he tekevät tällä asialle. Ja johtopäätös, johon me päädyimme, oli se, että pistimme johtopäätös päätöksiin mukaan budjettipäästöstön vastauksen. Tässä mahdollisesti rahoitetaan rikollista toimintaa, jopa terrorismia. Tämä on tänä päivänä todellinen vaara. Ja poliittisia puolueita saatetaan takaujen kautta rahoittaa myöskin, ja muitakin riskitekijöitä tähän liittyy. Ja vielä yksi seikka oli ongelmallinen. Kun tuetaan PK-yrityksiä, PK-yritysten tukeminen on mahdollista, siten, että jotkut suuret yritykset tekeytyvät PK-yrityksiksi ja näennäisesti tuetaan PK-yrityksiä. Meidän kotisivultamme näette tarkempia tuloksia tekemästämme tutkimuksesta. Nyt sitten eteenpäin kansalliselle tasolle Tsekin maahan. Kuten sanoin, meidän maassamme on suuri ongelma. Meillä on uutta lainsäädäntöä, joka koskee tätä aluetta. Lakia on tiukennettu. Tämä koskee myöskin julkisiin hankintoihin ja poliittiseen elämään. Tämä lainsäädäntö ulottuu myöskin. Meillä on ongelmana se, että erityisrahastot on epämääräisesti määritelty. Kuka tahansa voi piiloutua tällaisen erityisrahaston taakse. Erityyppisiä rahastoja perustetaan ja niiden takana piilee herra ties kuka ja näiden toimintaan voidaan suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa, koska henkilöt, jotka pyörittävät näitä rahastoja, saattavat olla vaikutusten alaisia. Ja tämä lainsäädäntö ei kerta kaikkiaan toimi, koska tällaisten rakenteiden taakse voi piiloutua. Sitten konkreettinen johtopäätös. Voisin kertoa hyvistä ja huonosta puolista, jotka liittyvät ehdotukseen, joilla pyritään ratkaisemaan eturistiriitat Täällä puhutaan viiden päivän aikarajasta. Tämä on uusi asia. Ja kun on kyse pienistä tukimääristä ja niiden saista virkamiehistä, jotka toimivat esimerkiksi ministeriössä, ja siitä, kuinka määritellään ehdot tuen saamiseksi, ja myöskin pitää sukupuolikysymykseen. Eräs henkilö oli saanut tukea. Hänen vaimonsa oli tietyssä organisaatiossa työssä ja tämä organisaatio järjestö oli tehnyt lukuisia hakemuksia, mutta tämä mies sai haltuunsa tietoa, jota pystyy käyttämään hyväkseen. Kysyi etuudestirtaista. Myönteistä on, että tämä henkilö jäi pian kiinni ja hänen suhteensa ryhdyttiin toimiin. Tämä on melkoisen hyvin määritelty sikäli tämä asia. Sitten toinen asia, joka viime päivinä on ollut paljon mediankin riepoteltavana, maataustukien väärinkäyttö Kyse oli erittäin korkea-arvoisista johtohenkilöistä, jotka toimivat maatalousalan yrityksissä ja myöskin poliittiset, e, poliittisen elämän piirissä toimivat edustajat olivat sekaantuneet juttuun. Kyse oli siitä, että tukirahoja oli käytetty väärin hyväksi. Tämän näiden varojen hoitaja oli itse sekaantunut varojen väärin käytökseen, väärin käyttöön. Tämäkin tapaus jäi kiinni, joten tämä sujuu onnekkaasti tämä tapaus. Mutta kuitenkin yleisenä suosituksena haluaisin sanoa, että niiden tietojen perusteella, jotka olemme saaneet käyttöömme, komissio on todennut, että tullaan tekemään kahden prosentin oikaisu määrärahojen kohdalle. Olemme saaneet komissiolta osviittaa siitä, että komissio tällä tavalla oikaisee tilanteen Tsekin maassa. Tilanne sellainen, että tämä oikaisu on ollut 100 prosenttia. Ei minä sano, onko 100 prosenttia oikea luku vai 2 prosenttia. Olisi kuitenkin hyvä, mikäli säännöt yhtenäistettäisiin siten, että eturistinten yhteydessä tilanne olisi harmoninen. Tsekin maan kansalaiset eivät luota suuriin yrityksiin ja muihin toimijoihin, jotka tekevät väärinkäytöksiä, ja sitten heidän kohdallaan nämä oikaisut takaisin perintään on kovin matalaa luokkaa. Tämä ei lisää kansalaisten luottamusta mediassa. Näitä tapauksia on jo riepoteltu. Kausa esimerkiksi on tänä päivänä valtiovarainministeri vuonna 2008. Hän sai tukirahoja väärin perusteen. Hän toimitti rahat tai sai nämä rahat pienten yritysten kautta mutta hän oli näiden yritysten tosiasiallinen omistaja. Olaf on tutkinut tätä tapausta ja eilispäivänä saatiin uutta tietoa asiasta. Näiden tietojen perusteella tietoja oli manipuloitu, niitä oli peukaloitu tuen hakuvaiheessa ja rahoitusvirrata oli väärännetty. Emme tiedä, oliko kyse petoksesta vai emme, vai eikö tarkka tietoa vielä ole, mutta nähdäkseni olisi erittäin hyvä, että mikäli tämän tyyppisiä hankkeita tarkastetaan, niin selkeästi määriteltäisiin, kuka tilintarkastuksen tekee, kuka tarkastustoiminnan suorittaa. Tsekin valtiovarainministeriö vastaa tällaisista tutkimuksista, ja valtiovarainministeriön mukaan sanottiin, että mitä virhe ei tapahtunut. Mutta nyt havaitaan, että sitä ongelmia kuitenkin on, ja suuren luokan ongelmia – tällaisten eturiitojen, eturistiriitojen yhteydessä komission pitäisi aina tehdä riskiarvio ja katsoa, onko komission tilintarkastus riittävä, palutaanko se, mitä jäsenvaltio sanoo. Objektiivisesti tuskin voidaan tilintarkastusta tehdä. Ongelmana on se, että valtionvarainministeri itse käytännössä oli edunsaaja. Hän on valtiovarainministeri ja hän myöskin itse, itse suorittaa tämän tarkastuksen tai vastaa tarkastuselimen toiminnasta. Päätän puheenvuoron tähän ja mielen vastaan kysymyksiin. Thank you so much, Mr. Wagenknecht. Niin, kiitokset. Tämä oli kyllä ihan hyvä herätys meille kaikille. Ja nyt seuraavaksi antaisin puheenvuoron Holmaierille. Niin, kiitokset tästä. Kun sanoitte, että ei tiedetä, kuka tukea saa, niin sehän vaikuttaa aika hämmästyttävältä sinänsä, koska onhan komissio jo rahanpesukampanjaan ryhtynyt ja kaikissa tapauksissa myös silloin, kun joidenkin yritysten ja pöytälaatikoyritysten taakse yritetään piiloutua, niin aina pitäisi kuitenkin loppukäyttäjän nimissä toimia. Eli on tämä aika jännä, että nyt sanotte juuri näin, että tällaisia ongelmia on, eikä edes tiedetä, kuka näistä maksuista sitten lopulta hyötyy minä kaipaisin tähän vähän selventä, selvennystä, koska kyllä esityksenne oli aika lailla sensaatiomainenkin. Eli on suorastaan hämmästyttävää, että näin sanotte, että emme siis tiedä, kenen taskuihin raha menee. Puhuitte meille järjestäytyneestä rikollisuudesta, terrorismin rahoittamisesta, rahanpesusta ja niin poispäin nämä tietenkin ovat vakavia tapauksia, se on selvää. Nyt haluaisin kuulla, mitä voisit tähän tarkemmin vielä vastata. Also in nationalen, in nationalen... Voisin jatkaa tästä kansallisissa yrityksissä pitää ajatella myös nimettömiä osakkeenomistajia, muun muassa sitten puhuttiin muistaakseni sääntöjen rikkomuksista, jotka kansallinen hallintaviranomaisen olisi pitänyt kuitenkin täyttää kyseinen sääntö tai toimia sen mukaisesti. Joten ongelmana on silloin, kun on näitä kansallisia yritysmuotoja, jotka sallivat nimettömyyden hiljaiset osakkeenomistajat esimerkiksi Minun kysymykseni tilintarkastustuomioistuimelle olisi eh, se, seuraava. Haluaisin tietää, kuinka paljon, kuinka paljon täys tehdä näitä työ, kokonaistyöaikatarkistuksia. Answer to that if possible. Tässä, että saamme suoraan vastauksen tähän kysymykseen, ennen kuin mennään seuraavaan. It's 12. 12 on vastaus. Okay, we're getting into something very interesting here it seems. Niin, kiitokset. Ja sitten Aijala, olkaa hyvä. Sí, gracias. Kiitän. Niin, eturistiriidoista Holmeier itse asiassa kiinnitti huomiota myös tiettyjen komission jäsenten tapaustiin. Mutta minua huolestuttaa itse asiassa eturistiriidoissa se, että joissain tapauksissa olemme ajautuneet siihen tilanteeseen, että vaikkapa ilmailualalla ja avaruusalalla itse virastojen työntekijät ja itse virastot tai itse komissio tai hankkeet, joihin komissio on ryhtynyt itse asiassa ovat niin erityispätevyyttä vaativia, vaativia, ettemme voi työntekijöitä niihin etsiä ihan mistä vain. Eli täytyy nyt sitten täytyy olla aivan varma siitä, kun on kyse esimerkiksi ilmailualuksen turvallisuudesta, että kyse on henkilöstä, joka todella tuntee alan ja tie, tämä on sen verran yksityiskohtaista alaa, että että saattaa syntyä sitten ongelmia, jos emme tutkaile tilannetta sekä ennen että jälkeenkin. Ja me tarvitsemme tätä asiantuntijaa todellakin lentokoneiden turvallisuutta arvioimaan ja rautateiden ja niin poispäin muutenkin ja näin meidän täytyy pystyä perustelemaan jollain tavalla näiden asiantuntijoiden käyttäminen tehokkaammin ja myös se, että nämä henkilöt tosiaankin voivat virastoissa toimia ja meidän yksiköissämme toimia uskottavalla tavalla niin, että meidän ei tarvitse sitten ryhtyä epäilemään eturistiriitoja e, ja näin sitten saamme asiantuntijoita tänne työhön vaikka sitten joku henkilö olisikin tehnyt työtä jollekin muullekin yritykselle ja sitten näin voimme saada lentokoneille tietyt sertifikaatit ja muille liikennevälineille myös. Eli kun me puhumme turistiriidoista, niin me aina ajattelemme, että joku sitten pyrkii etsimään omaa etuaan, mutta sitten meillä on toisaalta taas se, että kun me valtavat määrät kriteereitä ja ehtoja asetamme, niin emme sitten välttämättä saa näitä parhaita asiantuntijoita tietyiltä perustavanlaatuisilta sektoreilta käyttöön paljon, ja, heillä ei sitten, ja heillä sitten ei enää olisi myöskään tällaisia eturistiriitoja, vaikka he tekevätkin ehkä sitten töitä jo kansallisella tasollakin. Eli tämän halusin ottaa esiin. Ja sitten toiseksi miten kansalaiset suhtautuvat nyt näihin rahastoihin. Me monta kertaa mietimme sitä, miten omia päätöksiämme perustelemme. Me puhumme siitä, miten edunsaajat näistä hyötyvät ja sitten aja, aina ajaudumme siihen ansaan, niin kuin Olbritkin sanoi, että me tässä hallinnossa vähän sotkeudumme Eli meidän täytyy nimenomaan nyt sitten nähdä, mitä edunsaajat tästä hyötyvät, mistä sektorista puhumme. Mehän puhumme tässä työllisyydestä myöskin, me puhumme perusinfrastruktuurista, sairaaloista, pk-yrityksistä ja niin poispäin. Joo, ja, ja olemme aina vain entistä enemmän yhteiskunnassa havaitsemassa epätasa-arvoa, jos ajatellaan vaikkapa jotain maanviljelijää jossain jäsenvaltiossa, joka hyötyy jostain asiasta ja joku toinen toisessa maassa sitten taas vastaavasta ei pysty hyötymään. Eli tämä identifiointi, varsinaisten varojen edunsaajien identifiointi ja tasa-arvoistaminen on myös hankalaa muussa tapauksessa sitten me saamme aina vain epätasa-arvoisuutta luotua näille Euroopan rahastojen edunsaajien välille. Mr. Wagenknecht's presentation, what we're... Niin, tässä Wagenknechtin esityksessä me puhumme mahdollisesta, mahdollisista korruptio tapauksista ja näin, niin me emme voi lähtökohtana pitää sellaista, että me kaikki mahdollisuudet tällaiseen suljemme ulkopuolelle, mutta minun mielestäni meidän täytyy kuitenkin pyrkiä mahdollisimman pitkälle sulkemaan ovet siellä, missä siihen on mahdollisuuksia. Ja näin tässä kysymysten ja vastausten osio olisi pitänyt jo saada päätökseenkin, mutta me olemme tässä nyt käyneet hyvää keskustelua tämän koko kokouksen kuluessa. Ja ehdositänkin, että nyt sitten suoraan Wagenehtin merkittäviin kysymyksiin puuttuisimme ja kysymme tätä myös komissiota. Niin, hetkinen, Minä haluaisin nimittäin kuulla myös neuvostoa lyhykäisesti, jos neuvosto ei ole tästä moksiskaan, eli voisitte puhua myös varainhoitoasetuksesta yleisestikin, sekin palvelisi meitä. Meillä nyt on aikaa taulu aika tiukka, mutta esittäisin kuitenkin, että nyt sitten ehkä myöhemmin kuulemme vielä uudestaan Wagegnettiä, koska minäkin haluaisin tosiaan vastauksia siihen, miten tämä on mahdollista, onko tämä oikein tottakaan, koska tämä vaikuttaa aika perustavanlaatuiseltakin, mutta olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I hope I will have also briefly... Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottavasti voin myös lyhyesti vastata joihinkin kommentteihin joita muut puhujat esittivät myöhemmässä vaiheessa. Mielestäni meidän pitää tehdä ero, erottaa eturistireitä rikosta toiminnassa. Tässä on mainittu vakavaa, se tämä on korruptiota, rahanpesua, vai onko tämä jonkinlaista muuta rikosta toimintaa? Tästä on erittäin selkeät säännöt olemassa. Tämä ei ole... Meillä on selkeät kiellot yksityisille toiminnalle, että jos ne voisivatko saada rahoitusta EU-ssa näissä tapauksissa. Tämä on yksi niistä harvoista tapauksista artikossa 1 varanhoitoasetuksessa, jossa itse asiassa voimme mennä pidemmälle, kun tiedot edunsaajasta ja Olafin tutkimusten yhteydessä olemme tarkastelleet, kuka todellakin löytyy täältä takaa. Jos rikos ja toiminta on, me tutkimme asiaa tarkemmin ja tämä todetaan selkeästi tekstissä. Me tutkimme henkilöitä, joilla on valvonta-asema esimerkiksi yrityksessä. En voi hyväksyä tätä lausuntoa. Sitten meillä on säännöt että Tehän tiedätte, miten tällaista voidaan estää ja voidaan korjata tilannetta. Ja ennen kaikkea niin, että kansallisen lainsäädännön tai käytännön sääntöjen taustapohjalta toimitaan. Haluan tehdä siis eron näiden kahden asian välillä. On säätöt, jotka estävät toiminnan ja sitten kun on todettu, että rikostoiminta on tapahtunut, otamme sen vakavissa, me Olaf tutkii ja talouden toimija suljetaan kolmeksi vuodeksi jopa EU-rahoituksen piiristä kansallisten syytöksen syytteeseenpanon lisäksi. Tämä on jäsenvaltioiden puolella, jos on rikottu EUn talousehtoja vastaan. Tämä on tärkeä asia ottaa esille. Sitten muista aiheista, jos haluatte minun palata myöhemmin näihin muihin kysymyksiin. On what the court... Jatkakaa vain. Mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi, niin haluaisin korostaa sitä, että haluamme keskittyä kahdesta asiasta raportointiin. Ensinnäkin tilintark- budjetti, alustava budjetti ja vastuuvapaus. Sitten jos halutaan konsolidoitua tilinpäätöstoimintaa, meidän pitäisi välttää päällekkäisyydet. Me ehdotamme tällaista integroitua paketteja, jossa vältetään päällekkäisyydet ja tehdään relevantit linkit tarvittavaan tietoon, jota on oikeus saada. Sitten performanssista suorituksesta. Tämä on pitkä tarina. Meillä on asiantuntijaryhmä, johon tekin osallistutte, näin pyritään saamaan aikaan konsensusta eri tahojen toimijoiden kesken. Mitä me tarkoitamme sitten tuotoksella, joka se tulee, eh, ja sitten vaikutukset, entä sitten suoritus, eh, asetetaan eh, alustavat tavoitteet, asetetaan indikaattorit ja raportoidaan sitten saavutuksista. Kuten te tiedätte, meillä on suoritusperusteinen työryhmä ja meillä on poikkeuksellinen suora yhteys suoritustasoon alakohtaisessa politiikassa tai maksussa, jotta annetaan tuloksiin perustuen, mutta ennen kaikkea haluamme suorituksia, koska meistä tämä on sellaista tietoa, josta, jota pitäisikin saada, mutta tästä pitää tehdä poliittinen päätös, eikä mikä tarvitse täysin automaattista järjestelmää. Olemme keskustelleet myös kokonaistasapainosta tukien, budjettitakuiden, äh, rahoitusvälineen välillä me kaikki varmasti olemme samaa mieltä, että tarkoituksena on yksinkertaistaa ja helpottaa näiden yhdistämistä, eri rahoitusvälineiden yhdistämistä. Sitten neljänneksi komissiolle on selvää, että hiltaiset kriisit ovat osoittaneet tarvetta suuremmalle joustovaralle. Budjetissa olemme tehneet joukon tarkistuksia, joustopuskureita ulkoisissa kysymyksissä, kriisinhallintoa, hallintotoimia tai erityisrahastojen käyttö. Haluan sanoa, että tämä keskustelu ei ole määrästä, vaan siitä, mitä me teemme rahalla, jota olemme saaneet rahoitus rahoituskehyksen yhteydessä. Siksi pitää toimia mahdollisimman tehokkaasti. Jos me käytämme erityisrahastoja, niin kuin oikein asia on kuvattu, se johtuu siitä, että budjetista ei varoja löydy joten en usko, että kukaan voi väittää, että komissio olisi väärinkäyttänyt erityisrahastoja, mitä on Syyriassa, Libyassa, Keski-Afrikan erityisrahasto on myös. Sama koskee maahanmuuton taustalla olevia syitä. Haluaisitteko te, että EU olisi ollut poissa näistä konflikteista? Enpä usko, että voidaan sanoa, että komissio olisi väärinkäytänyt erityisrahastoja. Me olemme tehneet ehdotukset, että lisättäisiin budjettiviranomaisen osallistumista näiden rahastojen hallinnointiin. Ja toivottavasti voimme jatkossakin tehdä työtä tältä pohjalta. Sitten varainhoitoasetuksesta ja laajemmista näkymistä. 2020 jälkeen meillä, me kuulimme visionaarisen näkemyksen herran Nunesilta, ja se vain korostaa sitä, mitä esittelijä sanoi ihan oikein. Tarvitaan yhteisiä sääntöjä ja meidän pitää tehdä tiivisti työtä, jotta saamme parhaat mahdolliset yhteiset säännöt varainhoitoasetukseen. Ja tämä on siis todellakin vain työkalupakki, ei se voi olla mitään muuta tässä vaiheessa. Sitten kun seuraava, me emme vielä ole alkaneet keskustella uusista monilta rahoituskehyksistä. Tämä ei ole aika sille. Sitten on kansalaisten osallistuminen Tämä esitys oli varsin selvä. Siihen liittyy etua, että otetaan kansalaiset mukaan ja meistä meidän pitäisi jatkossakin eh, tehostaa tätä ja hienosäätää myös kielenkäyttöä. Sitten kevyempi hallinto, tehokas resurssin käyttö. Haluaisimme tarttua tilaisuuteen ja tehdä tästä toimista paljon tehokkaampaa ja osoittaa, että yksinkertaistaminen ei ole mikään tekosyy vanhan säilyttämiselle. Siis sitten, sitten mitä ehdotamme virastossa, se on järkevää. Me ehdotamme, että jaetaan palveluita ja tehtäisiin yhteistä työtä tietyissä rajallisissa kysymyksissä. Näin toiminta on tehokkaampaa ja säästäväisempää. Tämä nyt haluan sanoa, ehkä kollega haluaa vielä puhua esirahastosta jäätönhallinnon piirissä löytää rahat, niistä puhuttiin lukuisissa puheenvuorossa, kuten Olivia sanoi. Vuonna 2014-2020 lainsäädäntökehyksen tarkoituksena oli tarjota erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia välineitä hallintoviranomaisille, ratusvälineitä, tukia, muun tyyppisiä avustuksia. Sitten voitiin, voitiin kohdistaa toimintieteen alusta pitäen asemuksella tavalla oikeuden kehys, oltiin tehdä selväksi ja tyhjentäväksi. Erityisestikin jotkut kritiikin aiheet, joita me on esitetty, on tietenkin että jotakin asioita puuttui. Siksi joudumme ongelmiin, joita tänäkin päivänä täällä mainittiin. Mitä komissio pyrki tekemään, kun se teki välitarkastuksen? Nythän puhutaan jälleen välitarkastuksesta ja tilanteesta kasvun kasvun vuoden jälkeen. Haluaisimme parantaa tilannetta korjatulla tavalla ilman, että täysin kaadetaan koko venettä ja pohditaan uusia viranoma- vaihtoehtoja, joita voi käyttää esimerkiksi esirahaston ja eri rahaston yhteiskäyttö on yksi esimerkki. Täten voidaan saada esirahoitusta niille alueille jäsenvaltioissa, joissa täytäntöönpano ei ollut kovinkaan korkea vielä. Tässä prosessissa kuultiin huolella sekä hallintoviranomaisia, jotka pistävät täytäntöön asioita pitkään, mutta myöskin korkean tason yksinkertaistamistyöryhmä, joka mainittiin aiemmassa puheenvuorossa. Ja mitä alakohtaiseen osaan tulee muutoksista, siellä on ajantasaistettu joitakin viittauksia varoitusasetuksen esimerkiksi eturistiriita kysymys otettu esiin. Tämä on yleinen pyrkimys, osallista pyrkimystä toimia niin johdonmukaisesti kuin vain mahdollista. So there we have the commission summary. Uh, Näin tässä sitten komission um, yhteenveto nyt minä tässä vähän toimin monimutkaisesti, mutta ennen esittelijöitä ja heidän johtopäätöksiään, niin minä tahtoisin palata vielä Wagenknechtin esitykseen, koska 15 minuutin päästä lähdemme tästä salista ja sitten mietiskelemme Asia, että meillä on ikään kuin vedenpitävät säännöt. Sen olemme kuulleet yhdestä suunnasta ja toisaalta sitten olemme kuulleet, että näin ei ole. Joten miten meidän pitäisi nyt ymmärtää tämä tilanne? mitä komissio on meille kertonut. Pitäisikö meidän vaatia tiukempia käytännön sääntöjä? Miten tämä kaikki oikein pitäisi nyt ymmärtää? Já bych určitě nerozporoval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 on määritelty, mutta onko niitä pistetty kunnolla täytäntöön? Me esitimme tämän nyt näin osittain. Totta kai on olemassa edunsaajia, joita ei ole tämän aikana käyty läpi ja tarkastettu. Näin ollen me olemme saaneet tietoa siitä, että teemme tarkastuksia jotka pohjautuvat tiettyihin ilmoituksiin, jotka edunsaajat itse ovat tehneet. Minä esitin nämä asiakirjat, äh, koska olemme esittäneet ne myös komissiollekin. Komissio itse ei ole voinut tätä tarkastusta välttämättä kaiken kattavasti toteuttaa jos me haluaisimme konkreettisen metodin, jonka pohjalta voisimme jatkaa eteenpäin. Se olisi hyvä. Totta kai tämä kuuluu myös kansallisvaltioiden harteille. Ja jos ajattelen sekin tasavaltaa, niin ähm, rakennerahastojen varojen käyttö ja erityisesti väärinkäyttö on pitkän aikavälin asia. Varmasti kaikissa jäsenvaltioissa näin on, mutta erityisesti nyt puhun tietysti Tsekin tasavallan tilanteesta. Ja jos ajattelimme, että petoksia on tapahtunut, niin niiden huomaamisen ja käsittelyn saattaa mennä vuosia toinenkin. Ja näin, kun odotellaan kansallistasolla sitten muita tukirahoja ja varoja, niin niitä ei välttämättä tule, kun tuo käsittely on vielä kesken. Eli tosiaan täytyy nyt sitten kaikkien henkilöiden taustoja tutkailla ja heidän eturistiriitojaan. Eli näin sitten voimme mm, myös välttää potentiaaliset eturistiriitoja ristiriidat. Give... Kiitos tässä selvennyksestä. Nyt annan puheenvuoron neuvostolle itse asiassa. Minähän lupasin itselleni, että annan puheenvuoron neuvostolle. Eli saisinko mä nyt parin minuutin katsauksen teidän suunnaltanne tähän aiheeseen? Madam Grassley, honorable members. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Edustaja, eh, edustaja, olen tämänhetkinen johtaja budjetti valiokunta törmässä neuvostossa. Minä Florence. Tällä hetkellä me tutkimme asiaa artikla, artiklalta, siis tätä komission ehdotusta, ja mm, me olemme viemässä loppuun ensimmäistä tarkastelua artikla artiklalta, ja itse asiassa tätä seuraa sitten ehdotukset, muutokset, joita tehdään komission ehdotukseen. Me aloitimme tarkastelun tammikuun alussa. Tällä hetkellä me tutkimme kaikkia artikloja artikla artiklalta, kuten sanoin, joten itse asiassa me toivottavasti voimme aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa ennen puheenjohtajakautemme loppua. Tähän mennessä tänne on päästy tässä tämän rahoitus varainhoitoasetuksen tarkastelussa neuvostossa ja mitä näitä toimintaa tulevina kuukausina. Me mielellään odotamme yhteistyötä teidän kanssanne. Te olette äh, yhteislainsäätäjä ja tätä me tällä hetkellä siis teemme neuvoston budjettiasian komiteassa. Kiitokset. Meillä on varmasti sitten myös harvinainen mahdollisuus esittää neuvostolle kysymyksiä. Hienoa, että olette täällä tänään. Uskotte, että otat yhteinen kanta syntyy ja milloin te voitte meille sen toimittaa tiedoksi? Thank you, Madame Gressle. We are actually now we are we are dra- we... Kiitokset Gressle. Niin itse asiassa me tätä työtä kaikin tavoin koordinoimme ja ensimmäistä kompromissiehdotuspakettia me olemme tekemässä ensimmäisiin artikloihin, mutta katsotaan miten tämä sitten neuvostossa etenee. Ja sitten yksityiskohtaisesti toki tätä täytyy tutkailla, mutta me joka tapauksessa pyrimme pitämään kiinni tiekartastamme. Sen olemme laatineet marraskuussa ja siitä myös teihinkin on otettu yhteyttä tietenkin. Ja me todella pyrimme pitämään kiinni tästä tiekartasta, eli toivon mukaan me ehkä viivytystä ei tapahdu ja näin sitten me kerromme teille aina tulevista askeluista, askelista, mutta todella pidämme kiinni tästä suunnitelmasta. Any other questions? Loistavaa, onko muuta kysyttävää? Hyvä koska kokouksen aluksi puheenjohtaja Rova Kressle. Uskon, että oikeudenmukaisuuden nimissä nyt ensin puheenvuoron saa edustaja Ashworth. Thank you very much. I should be very... Kiitoksia ihan lyhyesti, koska tässä olemme jo yrittämässä aikaa, mutta muistuttaisin kuitenkin heti alkuun siitä, että kaiken tämän tavoitteena oli vähentää byrokratian määrää ja sääntelyn taakkaa ja parantaa virhe tasoa budjetissa, budjetin toteuttamisessa ja sitten osoittaa, että on suora yhteys varainhoitoasetuksen monimutkaisuuden ja virhetason välillä, mutta erittäin tärkeää myös, niin kuin tuli tässä esille, ei pidä unohtaa sitä seikkaa, että pitäisi varan budjetin käyttöön lisäksi myös täytäntöönpano, tuloksellisuus on erittäin tärkeää kansallisten kannalta. Tässä tuli esille tärkeitä kysymyksiä, erityisesti järjestelmän eheys, eturistiriitakysymykset. Tämä oli minusta todella mielenkiintoista kuultavaa. Ja sitten tässä olen hiukan istunut ja miettinyt enemmän kansalaisten osallistumista talousarviotoimintaan. on tähän keskusteluun aikaisemmin. Ja tämä on aina luolettanut mm, mm, mm, minua, että on 500 miljoonaa ihmistä. Se liittyy Euroopan talousarvioon, mutta tässä on yksi linkki, joka puuttuu. Meillä on seitsemänvuotinen budjetti, mutta viiden vuoden vaalikausi. Joten tässä vastuuvelvollisuusbudjetissa tulee esille. Meillä on aina tämän kanssa kyllä ongelma. Tämä on tällainen sisäinen kysymys ja oletan, että parlamentin pitää itse jotenkin se nyt sovittaa Tämä on todellakin varsin monimutkainen hanke ja monet tämän päivän puheenvuorot sitäkin kuvasivat tätä. Ja haluan vain kiittää vilpittömästi puhujia heidän puheenvuoroistaan. Minusta tämä oli todella kiinnostava iltapäivä. Siis suuret kiitokseni heille. Haluan kiittää myös kollegojani, jotka jaksoivat täällä. Loppuun ovat vielä täällä paikan päällä. Kiitän teitä kommenteista ja ajatuksista. Kuuntelin todellakin suurella mielenkiinnolla. Ja Inga, Inger, ole hyvä. Also, noch some lapses to go. Also, wir haben da noch Työtä vielä jäljellä. Muutamia ongelmia on tänään otettu esiin, nostettu kissa pöydälle. Meidän täytyy niihin tarttua. Tarkistuksia varmaan tulee. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että olette ollut täällä loppuun saakka. Tämä oli itsestään selvä. Kiittäisin myöskin kummankin valiokunnan sihteeristöä ja omia avustajia ja kaikkia muita, joilla on muutenkin paljon työtä tämän kokouksen järjestämisestä. Kiitän myöskin Richardia ja koko, häntä myöskin koko tämän esityksen valmistelusta. Tämä on erittäin hyödyllinen tilaisuus, mikäli komissio vielä toimittaisi meille vielä hieman lisätietoa esimerkiksi tästä voittoa tavoittelemattomuussäännöstä. Kenties voidaan tehdä, nähdä tässä vielä sävyeroja. Halutaanko kokonaan jokin ajatus romuttaa? Mutta täytyy tehdä myöskin budjetin täytäntöönpanon tilanne konkreettisesti, kun tarkastellaan näitä toimia, toimijoita, järjestöjä, järjestöjä, niitä, jotka ovat voittaa tavoittelevia. Meidän täytyy paremmin tehdä ero ja yksinkertaisesti saada varsinkin pienten kannalta aikaan, mutta ei pidä lähettää sellaista signaalia, että euroalueen veromakseen varoilla saadaan voittoaikaan. Emme tällaista halua. Mikäli voitaisiin selkeämpi ero tehdä asioiden välille, tämä olisi jo hyvä asia ja veisi asiat oikean suuntaan. Kiitoksia kaikille puhille ja eikä minun oikeastaan mitään muuta sanottavaa ollutkaan. Um, Kiitokset Gressle. No niin, ihan muutama loppuhuomio. On mahdoton kaikkea tätä vetää yhteen kun tästä olisi, tulisi pitkä, pitkä luettelo ja vaikea myös on ajatella sitä, että näitä kaikkia aiheita voisi verrata suoraan toinen toisiinsa, koska me puhumme tässä eri asioiden eri ulottuvuuksista, joten jos ajattelemme tällaisia suuria yksinkertaistamisajatuksia tai tiintarkastuksen suuria linjoja, tai sitten suoritusperusteista talousarvion laatimista, miten kaikki tämä sitten varainhoitoasetuksessa voidaan ottaa huomioon. Ja sitten nämä sisäiset erityisrahastot ja myös joustavuuspuoli, sehän myös kattaa monta monta eri tehtäväkenttää, joten valtavan asian edessä tässä olemme. Ihan lopuksi sanoisin, että olen varmaan Nunes Ferrerin kanssa samaa mieltä. Ja minä sanoisin tämän nyt suoraan ääneen, että me olemme luoneet suoranaisen hirviön tässä. Ja näin meillä onkin nyt aikamoinen haaste tässä, mahtava haaste edessämme, se, että meidän on tämä sekasotku nyt sitten selvitettävä meidän täy- me tarvitsemme kansalaisia, Euroopan kansalaisia ja ihmisiä, jotka kiinnittävät tähän kaikkeen huomiota ja ovat kiinnostuneita tästä. Ja sitten me tarvitsemme myös kansalaisten sitoumusta tähän työhön voidaksemme tutkailla näitä perinteisiä eturistiriitakysymyksiä ja sitä, että olisi pelkästään mahdollista toimia niin, ettei kukaan edes saa tästä mitään tietää. Eli tähänkin meidän täytyy kovaäänisesti nyt puuttua. Tähän me tarvitsemme sitten, tätä me tarvitsemme, koska Euroopan kansalaiset tätä kovasti odottelevat ja ovat tästä kiinnostuneita. Ja näin onneksi ei kyse ole pelkästään vain meistä, vaan koko unionista, jonka täytyy nyt toimia. Kiitos tosiaan tästä mainiosta seminaarista, erinomaisesta työpajasta työtä jatkamme. Ja vielä lopuksi muistuttaisin, että jos teillä edelleenkin on voimia jäljellä, niin menkää kaksi kerrosta alemmas, kaksi Q2 saliin. Siellä me järjestämme yhteisen komiteakokouksen AFETin, budjetin, budgin ja DEVEN kanssa ja siellä sitten puhumme kestävän kehityksen rahastosta, jälleen kerran yhdestä rahastosta, jonka mahdollisesti tässä vielä pykäämme pystyyn. Kiitokset.